Good morning, ladies and Hyvää huomenta, naiset ja herrat. Voimme käynnistää kokouksen. Toinen virallinen kokouksemme on juuri alkamassa pana valiokunnan osalta. Tervetuloa kaikille. Toivottavasti tänne vielä tulee lisää väkeä paikalle Tänään on todellakin valiokuntapäivä. Lähes kaikki valiokunnat tänään kokoontuvat ja äänestyksiäkin on ja silloin tietysti pitää olla paikalla. Erityisesti toivotan esittelijät, molemmat esittelijät tänne tervetulleiksi. Die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch, und vor allen Dingen unsere heutigen Gäste. Ja myöskin tervetuloa vieraille. Ja sitten kaikki toivotut kielet myöskin tulkataan, eli jokainen voi käyttää omaa äidinkieltään. Asiakirjoja täällä ei ole jaettu, koska lähdemme liikkeelle siitä, että kaikki on etukäteen mahdollista saada sähköisesti. Myöskin vastaukset, etukäteen esitetyt vastaukset olette saaneet. Ja teknisiä hankaluuksia on hieman sikäli, että tämä ensimmäinen esitys – Michael Lennartin alustus YK, e, verotus, e, kansainvälisen verotusosaston e, johtajan puheenvuoro. Oli tarkoitus järjestää videokonferenssin kautta, mutta näitä teknisiä järjestelyjä ei voitukaan toteuttaa. Näin ollen käsittelyjärjestystä on hieman muutettu. Toivottavasti se kaikille passaa. Näin ollen tervetuloa nyt läsnä oleville vieraille. Melkam. Hän on siis videokonferenssin kautta mukana OECDstä ja nyt toivotan tervetulleeksi rahanpesu Eh, vastaisen toiminnan eh, johtajan, Manivalin johtajan tänne tervetulleeksi. Tervetuloa herra Daniel Klaff ja sitten herra Luis myöskin. Te siis eh, käytätte tässä ensimmäiset puheenvuorot ja sitten Isabel Vejan on myöskin mukana eurooppalaisen mm, vankiviranomaisen IBAn johtaja. Hän on täällä myöskin paikalla ja myöskin sitten komission edustaja Just pääosaston eh, vetejohtaja eh, Rauha Schröder. Eli teidänkin kanssanne keskustelemme ja toivottavasti yhteydet YK edustajan löytyvät. Ja sitten lopuksi vielä eh, yhteenveto Rova Karolin Velkanilta. Hyvä, tervetuloa kaikille. Ja ajatushan tässä olisi, että johdantopuheenvuoroihin käytettäisiin seitsemisen minuuttia ja sitten lopuksi kysymyksiä voi esittää viiden minuutin puheenvuorojen myötä sovitussa järjestyksessä. Ja mitä eh, lyhyemmin ja ytimekkäämmin vastaatte, niin sitten on ehkä jatkokysymyksillekin vielä eh, mahdollisuus. Eli tämä näin vinkkinä. Daniel Telasklav saa ensimmäisen puheenvuoron Manivolin edustajana. Ja ehkä voitte aluksi hieman kertoa myös Manivolin eh, tekemästä työstä. Olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. English members of European Parliament, let me first Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, totesin ensin kuinka kiitollinen siitä, että Manival kutsuttiin paikan päälle. On hienoa tavata myöskin teitä ja kertoa teille meidän työnne tuloksista. Toivottavasti pystyn tähän tässä kahdeksassa minuutissa, jotka minulle annettiin puheenjohtaja Manivalla on Euroopan neuvoston piirissä toimiva asiantuntijaryhmä. Tarkoituksena on valvoa sitä, kuinka meidän 34 jäsenvaltiomme noudattavat kansainvälisiä normeja kun on kyse rahanpesun vastaisesta ja terrorismin rahoituksen vastaisesta toiminnasta. En aio luettella nyt kaikkia 34 jäsenvaltiota, mutta periaatteessa mukana kaikki Euroopan valtiot, lukuun ottamatta niitä valtioita, jotka ovat jäsenvaltioita FATFssä, vastaisessa toimintaryhmässä. Mukana on Euroopan maata, suuremmat ja pienemmätkin, nekin, jotka eivät ole F, F, ne, jotka eivät ole FATFn jäseniä. Pienin on Vatikaani ja suurin, joka ei ole mukana, on Vatikaani. Tämä kyllä se mielikuvan siitä, miten laaja kirja meillä on maita mukana. Kun Panaman paperit vuodettiin julkisuuteen, me havaitsimme, että oli koko joukko maita, sekä suuria että pieniä saaria, kehittyneitä maita ja kehittymättömiä maita – onshore-maita ja niin sanottuja offshore-maita, tai lainkäyttöalueita, jotka olivat mukana. Osa niistä on Manipolin jäseniä. Jotkut niistä olivat joka niin sanottuja avaintekijöitä tämän asian, tämän tutkimusjournalismin liiton julkaisun takapaljastuksen mukaan. Se, että on offshore rakenteet, tämä ei sinänsä vielä paha asia. On täysin päteviä laillisia syitä käyttää välikäsiä tällaisia yritysrakenteita. FATFn mukaan todennäköisesti suurin osa tämän tyyppisistä rakenteista on perustettu takaa laadittu täysin ja tarkoitusperiä silmällä pitäen. About 20 years 20 vuoden sisällä on identifioinut joitakin ongelmia, jotka liittyvät tämän tyyppisten offshore-rakenteiden käyttöön. Erityisestikin ne ihmiset, jotka luovat tällaisia rakenteita, usein ovat trusteja, yrityspalvelun tarjoajia ja lakimiehiä, ne ei ole kunnolla säännelty, taikka he, heidän tapansa noudattaa säännöjä, sääntöjä ei valvota. Tämä on yksi ongelmakategoria, joka pystyimme havaitsemaan. Toinen osa-alue, jolla näemme puutteita, oli se, kuka on tällaisen oikeushenkilön todellinen omistaja Tämä tieto ole avointa, taikka sitä ei ole toimitettu ainakaan vastuuviranomaiselle, joten kyse ei ole rakenteiden perustamista sinänsä, ei tästä kenkäpurista, vaan pikemminkin siitä, kuinka niitä valvotaan taikka ei valvota niitä, jotka vastaavat tällaisten yritysten perustamisesta Hyvin paljon on hyviäkin esimerkkejä, mutta että paljon on myöskin puutteita. Nyt olisi käyttää aikaan hyväksi, niin kertoakseni jostakin hyvistä käytänteistä, joita on havaittu jäsenvaltioistamme. Ja lisäksi voisin valottaa jotakin seikkoja, joiden suhteen me teemme vielä työtä. Kansainväliset normit rahanpesun vastaisessa taistelussa eivät ole meidän kehittämiä, vaan pikemminkin tämän FATFn kehittämiä. Me olemme yksi tällaisia alueellisia järjestöjä, joka valvoo sitä, kuinka jäsenemme noudattavat noita normeja. Normit mahdollistavat sen, että voidaan valita erilaisia, erilaisista malleista, koska kaikki maat eivät ole tismalleen samassa tilanteessa. Jotkut hyvistä käytänteistä, joita olemme määritelleet jäsenvaltioiden keskuudessa, ovat seuraavia. Meillä on jäseniä, jotka keräävät ja sitten keskitetysti rekisteröivät todistamista koskevan tiedon silloin, kun oikeushenkilö muodostetaan. ja henkilöiden lukumäärä, jotka voivat muodostaa oikeudellisen henkilön, oraitettu niin sanottuihin Trust and Service Company Providers toimijoiksi, eli yrityspalveluita tarjoaviksi tahoiksi tai henkilöiksi. Kuka tahansa ei voi muodostaa tai perustaa tästä yritystä, vaan tietyt ammatit ovat vain sellaisia, jotka kuuluvat tulevat kyseeseen, ja tämä on hyvin säänneltyä. Jotkut maata vaativat sitä, että kaikki yritykset täytyy muodostaa tällaisten yrityspalvelutarjoajan toimesta. Ja näitä täytyy noudattaa rahanpesuvastaisia säännöksiä. Tarkoittaa sitä, että tällaisen tahon tai henkilön täytyy identifioida asiakkaansa, täytyy olla mukana yritysrekisterissä ja lisäksi epäilyttävästä toimesta täytyy ilmoittaa viranomaisille. Yksi hyvä esimerkki on nähty on maa, joka vaatii sitä, että kaikki oikeushenkilöt pitävät ainakin yhtä pankkitiliä kyseisessä maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa, joka liittyy todelliseen omistajaan, saa pankilta, koska pankki voi ilmoittaa nämä tiedot suoraan viranomaiselle viranomaisten ei tarvitse silloin joskus ryhtyä erittäin monimutkaisen ja hankalaan kansainväliseen virka apupyyntöön tai yhteistyöpyyntöön. Yksi jäsenvaltio vaatii on sitä, että ei-kaupallisen alan yritykset omaisuudenhaltijayritykset nimittävät henkilön, joka vastaa siitä, että rahanpesuvastaisesta toimista tai säännöksiä pidetään kiinni, että joku, jos, joku voidaan viedä tilille teoistaan, eli joku täytyy nimetä, joka on vastuussa tietyllä oikeudenkäyttöalueella toimista, ja viranomaiset voivat sitten mennä tuon henkilön pakille. Kaikille jäsenvaltioilla me on kuitenkin suuri haasteita näiden normien noudattamisessa. Haluaisin mainita näistä muutamia. Yksi puute tai ongelma, joka havaittiin monessakin maassa, on se, että kunnolla ei ymmärtänyt riskejä, jotka liittyvät siihen, että käytetään väärin hyväksi oikeudellista henkilöä tai tällaisia juridisia järjestelmiä, järjestelyitä. Panamapapereiden myötä nyt paremmin ymmärretään tätä riskiä, mutta vielä voitaisiin parannus, parantaa tilannetta huomattavasti. Joissakin maissa ei ymmärretä sit sinänsä, mikä on todellinen omistaja, tosiaan omistaja. Se on eri asia kuin laillinen omistaja, varsinkin kun on kyse tällaisista oikeudellisista järjestelmistä, järjestelystä, kuten että Kaikissa maissa ei käsitetä tätä juridista puolta, joka liittyy trustin perustamiseen tai hallinnoimiseen. Trusti voi toimia missä tahansa maassa, vaikka trustin todellinen muoto ei ole tiedossa. Olemme näitä joitakin maita, joissa viranomaiset pitävät rekisteriä osakkaista – ja valvotaan rekisterin Joissakin maissa luotetaan täysin omaehtoisiin ilmoituksiin silloin, kun on kyse tosiasiallisesta omistajasta. Usein tämä on hyvä lähtökohta, mutta nyt on ollut puutteita sen suhteen, miten tämä tieto voidaan varmentaa ja tarkistaa, tieto pitää paikkaansa. Puutteita on täytäntöönpanossa silloin, kun on asiakkaan tuntemisesta ja huolisuusperiaatteesta kyse rahoituslaitosten yhteydessä esimerkiksi todellisen omistajan tai asiakkaan tunnistaminen on ollut puutteellista. Säännöksissä on porsanreikiä. Tämä vaikuttaa sen tapaan, jolla viranomaiset voivat saada tietoa käyttöönsä tuosta henkilöstä, tosiasta omistajasta. Ei todennäköisesti, vaan erittäin todennäköistä on, että yhä enemmän näitä aukkoja näkyy muualla kuin pankkialalla, nimittäin – silloin, kun on kyse notaareista, lakimiehistä ja ei-ammattimaisista omista uskotuista miehistä. Nyt on liikaa luotettu myöskin siihen, että tietoa saadaan todellisesta omistajasta tai, siltä, tai sitä henkilöistä, jotka eivät asu maassa. Esimerkiksi järjestelmä, joka vaatii sitä, että yritykset hankkivat tiedon osakkailtaan, jotka eivät asu maassa niin tämä näyttää sinänsä hyvältä lakikirjassa, mutta kun tätä pistetään täytäntöön, niin se on melkoisen haastava tehtävä, koska henkilöt, henkilöt joiden suhteen pitäisi saada, henkilöt, joilta pitäisi saada tietoa tosiasta omistajasta, ovatkin jossakin muualla. Tämä tiedon hankkiminen on silloin vaikea. Joissakin maissa vastuu ja tilivelvollisuus on vaikea selvittää, kun asiat menevät pieleen, koska sanktiot eivät ole riittävän lannistavia, taikka niitä ei pistetä täytäntöön, eivätkä ole oikeasuhtaisia. Meidän kannalta on erittäin tärkeää, että pistetään täytäntöön ja tehokkaasti sovelletaan nykyisiä standardeja, normeja. Nyt ei ole tarkoituksena niinkään luoda uusia velvoitteita, vaan pikemminkin pitäisi vahvistaa ja pistää täytäntöön olemassa olevia velvoitteita, koska puutteita ja aukkoja on havaittu. Vaan niin on välillä prosesseja, joilla voidaan saada maat vastaamaan vaatimuksiin. Meidän vaatimukset ovat erittäin tiukkoja, ja niitä tiukasti sovelletaan. Ja meillä on myöskin erittäin rankkaa valvontaa, niin sanottua täytäntöönpanon tai sääntöjen noudattamisen prosessi, meillä on niin sanottu sääntöjen noudattamisprosessi, jolla pystytään painostamaan maita noudattamaan kansainvälisiä normeja. Tämä saattaa vaikuttaa, mikäli maa nimetään sellaiseksi, joka ei noudata normeja. Tästä saa hyvin paljon huonoa julkisuutta. Olemme havainneet, että tämä huono julkisuus vaikuttaa erittäin paljon myöskin rahoituslaitoksiin kautta maailman, sillä kun rahoituslaitokset päättävät, haluavatko ne tehdä pitää yhteistyötä noiden maiden kanssa. Eli meillä on erittäin tehokas sääntöjen noudattamista edistävä ohjelma, ja sellaisesta on paljonkin hyötyä. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että meillä on koko joukko jäseniä, joilla on huono toimintakapasiteetti. Näiden maiden laittaminen mustalle listalle ei ole soveliasta ainakaan ensimmäisenä askeleena. Näissä tapauksissa pitää pikemmin pohtia, miten tämä voitaisiin auttaa parantamalla koulutusta tai antamalla, mahdollistamalla vertaisoppimisen. Me voimme jäsenten kesken oppia toisiltamme, joten käytännössä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, katsomme, että meillä on vielä hyvin paljon työtä, kun pistämme olemassa olevia normeja täytäntöön. Me pyrimme tekemään tätä yhdessä, yhdessä, yhdessä jäsenvaltioidemme kanssa. Meillä on kans, kansainvälinen verkosto ja uskon, että muilla toimijoilla on samantyyppisiä tehtäviä ja tavoitteita. Konkreettiset ratkaisut riippuvat maista itsestään. Maille, on, ava, maille avautuu lukuisia mahdollisuuksia, kun pyritään varmistamaan tosiasian omistajan toteutuminen tai tiedonsaanti tästä ja meillä on erilaisia malleja ja parhaista mallista voivat oppia muutkin. Kiitoksia siitä, että sain olla täällä puhumassa teidän kokouksissanne ja ilomin vastaan kysymyksiin. Daniel Kiitokset Daniel Tellesklaff komitean eh, puheenjohtajana teillä on varmasti paljon kokemusta näistä asioista, eikä tässä ilmeisesti puhuta ainoastaan uusista säännöistä ja määräyksistä, vaan olemassa olevien täytäntöönpanosta myöskin. Kiitos tästä alustuksesta. Jatkamme eteenpäin. Videokonferenssin kanssa on vieläkin hankaluuksia. Ja varmasti tekin olette valmis vastaamaan kysymyksiin myöhemmin, mutta seuraava alustuskulan Rova Isabel Hän on Euroopan pankkiviranomaisessa sääntelyjohtajana ja jäämme ilolla nyt odottamaan puheenvuoroanne. Olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät pana valiokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet Euroopan pankkiviranomaisen puolesta. Haluan kiittää teitä kutsusta kuulemiseenne. Olen tyytyväinen tänään voidessani kertoa asiasta pankkivalvonnan kannalta katsottuna. Tämä on todella äärimmäisen säänneltyä a, ammatti. Sitten laaja rahoitusjärjestelmän eh, väärinkäyttö Panama-paperien muodossa heikentää eheyttä ja vakautta rahoitusjärjestelmässä. Tämä on ensimmäinen tärkeä fakta, jota kannattaa korostaa, koska me haluamme juuri suojella rahoitusjärjestelmää. Mielestäni olisi hyvä lyhyesti selittää teille ensin pankkiviranomaisen mielenkiintoa, joka kohdistuu rahanpesuvastaiseen toimintaan ja muutenkin <clears throat> ra- rahoitusrikoksiin. Haluaisin antaa teille yleiskatsauksen siitä, mitä EPV <clears throat> e on tehnyt sen jälkeen, kun ensimmäistä kertaa arvioimme Panama-paperien herättämää rahoitusskandaalia. Ja ehkä lopuksi hiukan kerron, miten ehkä haluaisimme parantaa e- eurooppalaisen rahoitusrikollisuuden vastaisen toiminnan tehokkuutta ja mitä kannattaisi, kannattaisi tehdä. Ensinnäkin pankkiviranomaisen toimivaltuudet näissä kysymyksissä. Kuten tiedätte, Euroopan pankkiviranomainen on EU-toimielin riippumaton. Sen lakisääteinen ta- tarkoitus on ylläpitää rahoitusjärjestelmän eheyttä ja vakauttaa. Se pyrkii edistämään ö, tehokasta johdonmukaista sääntelyä, valvontaa. Se haluaa suojata avoimuuden, eheyden rahoituslaitoksissa. Ja vielä tarkemmin on selvää, että toimialaan selkeästi jo kuuluu myös rahanpesun vastainen ja terrorismirahoituksen vastainen toiminta. Tässä yhteydessä haluaisin selventää, että teemme läheistä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EIOPan kanssa, jotta edistämme johdonmukaista lähestymistapaa pörsseissä, rahoitusmarkkinoilla, vakuutusalalla, niin että saadaan aikaan johdonmukainen lähestymistapa, toimintapa, kun toimitaan rahoitusrikoksia vastaan kaikissa Euroopan rahoituspalvelu palveluyksiköissä tai asioissa. Kun näitä tehtäviä suoritetaan, pankkiviranomainen voi tietenkin ensinnäkin antaa sitovia standardeja, sääntelyjä, joissa Euroopan lainsäätäjä määrää tiettyjä asioita. Haluaisin korostaa, että näin on harvoin kuitenkaan Harvoin kuitenkaan näin tapahtuu näissä kysymyksissä. Tällä hetkellä oikeastaan toimitaan minimiharmonisaation tasossa. Sitten Pankkiviranomainen voi antaa myös lausuntoja täydentämään näitä sääntöjä. Annamme myös ohjeistusta, suuntaviivoja. Nämä ovat niin kutsuttua pehmeää lainsäädäntöä, missä viranomaisilla on juridinen velvollisuus täyttää näitä suosituksia silloin, kun tällaisia annetaan ja niiden pitää, heidän pitää niihin sitoutua. Tämä on normaali käytäntötapa soft law-lainsäädännön yhteydessä arvo, kun on kyse ennen kaikkea rahanpesuvastaisesta toiminnasta. Me asetamme standardeja ennen kaikkea toimivaltuuksiin ja resursseihin kuuluu, kun täytäntöön pannaan näitä standardeja, niin resurssit ovat kuitenkin rajallisia. Vasta silloin, kun pankkiviranomainen toteaa selkeän väärinkäytöksen tai, tai näyttää siltä, että vastuuviranomaisen täytyisi täytyy tarkastella jonkun luottoluokituksen toimintaa, jota epäillään, jotta ne noudattaa asettavat standardeja. Sen jälkeen me voimme toimia ja tutkia asiaa. Tämä on hyvin erityinen kulma puuttua tilanteeseen. Toiseksi haluaisin kertoa pankkiviranomaisen toiminnasta Panama-vuodon tietovuodon jälkeen. tietenkin tunsimme tästä suurta huolta, koska valvojan kannalta katsottuna on äärimmäisen tärkeää ymmärtää kolme asiaa. Ensinnäkin meidän pitää ymmärtää, osoittavatko nämä paljastukset sen, että on kyseessä tällainen systemaattinen ongelma siinä, miten laitokset täyttävät standardeja ja sääntöjä, joita on olemassa rahanpesuvastaisessa toiminnassa muun muassa – ja missä määrin tämä liittyy siis rahanpesuun ja terrorismin vasta rahoitukseen. Samoin kyseessä ovat myös muut sisäiset valvontavaatimukset. Niitähän pankeilla on hyvin paljon ja näin voidaan hyvin puolustautua tämän tyyppisiä rikoksia vastaan. Tämä on pankkivalvojan mielipide. Sitten meidän pitäisi myös pystyä ymmärtämään se, osoittavatko paljastukset, että vastuuviranomaiset jotka joutuvat tarkistamaan, että standardit toteutuvat, ovatko he kenties epäonnistuneet valvontavässään. Ja näin ollen rahoituslaitokset eivät ole täyttäneet tarvittavia sääntöjä. Sitten vielä aivan erityisesti meitä kuitenkin kiinnostaa se, miten arvioidaan mahdollista paljastusten vaikutusta järjestelmän vakauteen. No, me olemme sitten alkaneet tehdä tiettyjä asioita. Meillä on kahden tyyppistä toimintaa pankkiviranomaisen toimesta. Ensinnäkin pyydämme jäsentemme vastuuviranomaisia pohtimaan, tarvitaanko valvontatoimia ja sitten heidän pitää pitää pankkiviranomainen tiedon tasolla tutkimuksen löydöksistä ja tutkimustuloksista, kun niitä alkaa tulla. Tämän pyynnön tuloksena me nyt voimme huomata, että kaikki vastuulliset viranomaiset ovat aktiivisesti olleet yhteydessä omiin pankkeihinsa ja ovat tutkineet ongelman laajuutta, analysoineet tilannetta. Toiseksi me pyydämme vastuuviranomaisia tekemään yhteistyötä ulkomaalaisten virkaveljensä kanssa tarvittaessa myös valvoja kollegojensa kanssa pyritään heitä toimimaan yhteistyössä. Sitten me arvioimme myös tarvitaanko välittömiä muutoksia pankkiviranomaiseen tämänhetkiseen toimintatapaan. Ja olemme alkaneet jo joitakin asioita käsitellä ja muuttaa. Joten selvästikin on liian varhaista vetää johtopäätöksiä. Mutta ensimmäisenä askeleena, kun ajatellaan syvällisiä keskusteluja, joita pankkiviranomaisen hallituksessa pidettiin samoin äh, mukana olivat markkinavalvojat ja vakuutusala. Me voimme nyt arvioida, että suuntaivat koskien rahanpesun vastaista toimintaa ja terrorismin vastaista rahoitusta, samoin suuntaviivat sisäisestä hallintotavasta. Ja paperilla näitä asioita on jo pitkälti käsitelty. Mitä sitten voidaan vielä enemmän tehdä? Pyrkiä selventämään ja vahvistamaan odotuksia suuntaviivojen todelliseksi täytäntöönpanoksi, joten työtä ollaan jo tekemässä meidän tahollamme ja pyrimme päivittämään kyseisiä suuntaviivoja. Erityisesti suuntavat koskevat 2011 sisäistä hallintotapaa ja samoin suuntaviivat koskien rahanpesun vastaista toimintaa, terrorismin ja rahoituksen vastaista toimintaa. Niitä on muutettu Panama-paperien vuodon takia. Me haluamme aiheuttaa pienen muutoksen, haluamme toimia hiukan tarkemmin suuntaviivojen suhteen. Suuntaviivoissa oli jo joitakin kohdennettuja tavoitteita ja netysti korostettiin riskiä, joka liittyy rahoitus riskiin, erityisesti siihen, jos tekee, jos on yhteydessä erittäin opakkien lainkäyttöalueiden kanssa, joissa juurikaan ei noudateta kansainvälisiä avoimuussääntöjä. Tämä oli mukana toiminnassamme jo ennen Panama-vuotoja. Äh, mutta pyrimme täytäntöönpanoon suhtautumaan vieläkin yksityiskohtaisemmin jatkossa. Samoin pankkiviranomainen jatkossakin arvioi tilannetta, kun aletaan saada erilaisia tutkimustuloksia. Mehän olemme pyytäneet tällaista tutkimusta asiasta ja edelleen Yksi tutkimustulos, joka on jo tullut esiin, on, että todennäköisesti on joitakin todellisia tai havai, näennäisiä juridisia esteitä tiedonvaihdolle, aivan erityisesti mitä tulee eri vastuu viranomaisten väliseen toimintaan, rajat ylittävään toimintaan, ja tämä tietysti riippuu myös tiedon tasosta, jota halutaan saada. Tämä on sellainen kysymys, jota haluamme vielä tutkia tarkemmin. Todennäköisesti täytyy selvittää, onko todellisia juridisia esteitä vai päinvastoin kenties, kuinka pitkälle voidaan pärjätä tava- tällä hetkellä olemassa olevilla säädöksillä. Lopuksi haluaisin tarttua tilaisuuteen ja kertoa, kuinka tärkeää työtä täällä te valiokunnassa teette. Ehkä ei välttämättä tarvita enempää sääntöjä, uusia sääntöjä. Ei se välttämättä ole vastaus. On selvää, että rahoituspalveluvalvonnan kannalta katsottuna me ymmärrämme, että EU:ssa on jo kattava laillinen puitekehys, puitteisto ja varmasti kyllä on sellaisia alueita, joilla meidän pitää vielä varmistaa, että todellinen täytäntöönpano myös tapahtuu voimme ehkä panna merkille, että on joitakin ennakkoedellytyksiä. Pitäisi varmistaa ehkä ykköstason lainsäädännön muutosten kautta, että vastuuviranomaiset pystyvät vaihtamaan kaiken tarvittavan luottamuksellisen yksilöllisen tiedon ja tekevät tehokasta yhteistyötä rajo, rajat ylittävällä tavalla. Voimme panna merkillä, että tällais viranomaiset, jotka toimivat näissä rahanpesututkimuksissa, terrorismin vastaisen rahoituksen tutkimuksissa, heitä on paljon erityyppisiä. Jotkut tukeutuvat valvontakysymyksiin, Toiset toimivat juridisemmin, toiset liittyvät poliisitoimintaan. Tämä viranomaisten kirjavuus monimutkaistaa vielä toimintatapoja. Puheenjohtajamme herra e- Rea on kirjoittanut äh, asiasta parlamentille ja neuvostolle lainsäätäjille. Sitten vielä lopuksi todennäköisesti täytyisi saada aikaan suurempaa harmonisaatiota jäsenvaltioiden toimintatapojen kesken, kun taistellaan rahoitussektorin rikollisuutta vastaan. Me olemme sitä mieltä, että voitaisiin jopa ryhtyä toimiin ja vahvistaa tällaisen valvontatavan lähentämistä, tai näiden lähentämistä valvontapoja toisiinsa. Korostan tässä ö, asiakkaan tuntemista. Huolellisuusperiaate on yksi tärkeä kysymys. Samoin pitäisi antaa ehkä myös pankkiviranomaisille vahvemmat välineet että varmistaa täytäntöönpano. Siitä saattaisi olla myös hyötyä. Näin voidaan toteuttaa tehokkaimmin EU-lainsäädäntöä. Sitten todellinen haaste. Olisin tässä samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa. Tämä liittyy erityisesti siihen, että täytäntöön pannaan laajaa lainsäädäntöä, jota meillä alalta on, ja pitäisi varmistaa tiedon saanti ja lainvalvontaa pitää tietenkin aina vahvistaa. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Vaja. Seuraavana sitten vuorossa olisi ollut FATFn puheenvuoro. Valitettavasti Tilanne on kuitenkin sellainen, että henkilökohtaisista syistä johtuen tämä puhuja ei päässyt paikalle, toivottavasti joskus myöhemmin sitten. Joka tapauksessa kaikilta, myöskin videokonferenssin osallistuvilta, on saatu kuitenkin kirjalliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin, eli tällainen pohja keskustelulle on olemassa joka tapauksessa. Nyt annan sitten puheenvuoron rouva Schröderille komission oikeudellisten asioiden pääosaston varajohtajalle. Ja hän varmasti kertoo meille siitä, minkä tyyppisiä standardeja käytetään EU-ssa ja mitä on suunnitteilla. Yleensä hän, niin kuin komission edustajat, aina istuu täällä keskellä, ja niin nytkin, eli sieltä keskeltä, olkaa hyvä, Rouva Schurschröder. Kiitokset, herra Langen, hyvät naiset ja herrat, arvon jäsenet. Ensinnä haluaisin kiittää tämän erityiskuulemistilaisuuden järjestämisestä. Kiitos myös siitä, että komissio sai kutsun kertoa hieman siitä, eh, miten komissio näitä sääntöjä kehittää silloin, kun puhutaan rahanpesun vastaisista toimista kansainvälisesti ja EU:ssa. ssa kannattaa tarkastella eri yhteyksiä tässä, kansainväliset menettelyt ja niiden yhteys sitten EU-lainsäädäntöön. 90-luvulta alkaen Euroopan unionissa on hyväksytty neljä tärkeää direktiiviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Näissä direktiiveissä pyritään vahvistamaan sisämarkkinoita, turvaamaan yhteiskuntaa terroristi-iskulta ja rikolliselta toiminnalta. Myöskin niillä pyritään rahoitukselliseen vakauteen siihen, että varainhoito hoituu sääntöjen mukaisesti. Nämä EUn välineet todellakin huomioivat myöskin kansainväliset standardit, joita FATFkin on hyväksynyt. Täällä jo todettiinkin, että siellä tehdään tärkeää työtä, kun maailmanlaajuisia standardeja mietitään rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. FATF on vuosien ajan kehittänyt monia tärkeitä suosituksia, joita voidaan pitää todellakin kansainvälisenä alan standardeina. FATFn tekemä työ on tärkeää, kun ajatellaan toimia EU-tasolla ja todellakin Manival kannattaa tässä yhteydessä mainita. Ja tässähän jo aamulla kerrottiinkin sen tekemästä työstä. Eh, suositukset ovat niin sanottua pehmeää lainsäädäntöä, mutta varmasti uskallan sanoa, että käytännössä kuitenkin niitä noudatetaan. FATF järjestää eh, monenvälisiä jäsentensä arviointeja, kun se eh, pyrkii varmistamaan ja tarkistamaan, onko suosituksia todellakin myös täytäntöön pantu ja pidetäänkö kiinni näistä standardeista myöskin. Ja sitten eh, raportit ovat varsin kattavia ja julkisia. Ja näiden monenkeskisten arviointien toteuttamiseksi FAFSissa on päätetty yhteisestä metodologiasta, jota käytetään tässä prosessissa. FATFn suositukset ja nämä eh, monenväliset arviointiprosessit ovat tärkeitä myöskin, kun kansainvälisellä sektorilla pyritään rahanpesua estämään. Ja kun asioita sitten tarkastellaan EU-kannalta, FATFn eh, standardit huomioidaan silloin, kun EU omaa lainsäädäntöpuitteistoaan uudistaa rahanpesu- ja terrorismin eh, rahoituksen vastaissa kysymyksissä. Jos päivityksiä saadaan tai tehdään EU-lainsäädäntöön, eh, e komissio ilman muuta huomioi ne muutokset, joita kansainvälisiin standardeihin on tehty. Tässä yhteydessä kannattaa myöskin painottaa sitä, että Euroopan komissio on FTFn perustava, perustava jäsen ja ilman muuta mukana eh, sen töissä ja voidaan katsoa, että APSRin neuvottelukysymyksissä ilman muuta mukana, kun määritelmiä tarkastellaan ja ylipäätään standardeja laaditaan. Euroopan komission rooli on myöskin merkittävä silloin, kun pyritään välttymään konfliktitilanteilta EU-lainsäädännön ja toisaalta sitten näiden esitettyjen suositusten välillä. EU pyrkii helpottamaan e, jäsenmaiden mahdollisuutta soveltaa näitä standardeja, vaikka käytännössä työn pitkälti hoitaakin Manivol. Nyt häiriötä on niin paljon, että tulkkaus on keskeytettävä. E In addition to trying to align EU law as far as possible with the latest FATF standards, the Commission also examines different policy options that go further than the FATF standards. Äh, Frau Schröder-Schur, darf, darf ich äh, kurz... Sur Schröder. Michael Leonard, Chief of International Tax Corporation Section UN Department of Economic and Social Affairs. Ja, ich darf, darf Sie herzlich begrüßen, wenn Sie einverstanden sind. Videokonferenssi olisi nyt mahdollista käynnistä. Käykö, jos mennään siihen ensiksi? Mitä mieltä olette, Rova Schröder? Yes, I'm getting a lot of feedback. Tästä tulee melkoista ulinaa minunkin korviini. Oui, va commencer, va commencer. Okay, sir, can you talk... No niin, voitteko nyt sanoa jotakin? Yeah. Michael Leonard.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 No. Should I begin my speech? Voinko nyt aloittaa puheenvuoroni? Just to talk. Okay. Just to check. Ihan vain äh, tarkistetaan, että toimiiko yhteys ensin, niinkö? You can start. Te voitte aloittaa. Can I start? Voiko nyt siis aloittaa? No, aloittakaa ihmeessä. This, this, distinguished committee members. Arvon valiokunnan jäsenet. Thank you for the opportunity. Kiitokset sain tilaisuuden esitellä teille tälle teidän tärkeälle valikunnallanne kansainvälisestä normien muokkaamisesta kansainvälisen verotuksen alalla, että kun on kyse tiedonvaihdosta, tämä on erittäin ajankohtainen aihe. Siinä myöskin vastataan siihen, että kehittyvänkin maiden pitäisi päästä mukaan normien asettamiseen. Ja kyse on, tämä kaikki heijastuu kansainväliseen verotusalan yhteistyöhön tulevina vuosina. YK on verokomiteassa on 25 asiantuntijajäsentä, jotka YK on pääsihteeri nimittää. Se antaa ohjeistusta, joka liittyy kansainvälisen verojen, vero, kansainvälisen verojen kysymyksiin, erityisesti kun on kyse kehittyvien maiden auttamisesta. Komitea kokoontui aiemmin vain kaksi kerran vuodessa, mutta Tästä tämän vuoden julkusta lähtien sakot tavata kaksi kertaa vuodessa. Tämä on vastaus kehittyvien maiden pyyntöön saada vahvempaa tukea kansainvälisen verotuksen alalla YK on veroyhteistyö, YK on yhteistyöryhmältä. Hienoa, että pystyn teille puhumaan, koska meillä on tässä kohta kokous. Meillä on liian vähän resursseja, varsinkin kun on kyse keskeistä työstä, että tehdään alivälikunnassa ja tehdään, jos, jos tehdään ehdotuksia varsinaiselle verokomitealle. On tärkeää pistää merkille, että Euroopan komission pääosasto, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityksestä, tekee DEFCO, on ollut merkittävässä roolissa koska se on strategisesti voinut auttaa joitakin valiokuntia niiden tekemässä työstä tänä vuonna, erityisesti kun on kyse budjetuesta ja julkisen hallinnon ohjausyksiköstä. Tämä kaiken heijastuu niihin suuntaviivoihin, joita olemme annatelleet, kun on kyse veroparapautumisesta ja voiton siirrosta muun muassa. YK on verokomiteassa komitean työssä kunnioitetaan yksittäisten maiden suverenisuutta, mutta suverenisuuden tunnustaminen globaalissa keskinäisen riippuvuuden ja vuorovaikutussuhteen maailmassa on selvää, että täytyy myöskin muistaa, että tässä on kaksi trendiä meneillään. Maiden pitäisi ottaa huomioon niiden toimien heijastusvaikutukset paremmin, varsinkin kun on kyse siitä, miten maata rajoittavat muiden maiden verosuverensuutta. Tämä on niin sanottu tax spillover-käsite, eli verotuksen heijastusvaikutus harmittavan kyllä useampia maankohtaisia heijastusvaikutus tutkimuksia ei ole tehty sen suhteen, miten yhden maan verotuskäytäntö vaikuttaa muihin maihin, varsinkin kehittyviin maihin. Toinen suuntaus on se, että verosuverenisuuden harjoittaminen globaalissa maailmassa on sellaista, että maiden täytyy saada tietoa ja niiden täytyy voida prosessoida tätä tietoa. Niiden täytyy olla kapasiteettia myöskin saada jonkinlainen tolkku tästä tiedosta. Tehokas verotiedon vaihto on tärkeä vastine tai vastaus globaalistuvassa maailmassa. Hallitukset eivät ole onnistuneet vaihtamaan verotietoa tai pistämään täytäntöön ulkomailla tehtyjä veropäätöksiä. Ja tämä, tätä puolestaan käyttävät hyväkseen ne, jotka eivät halua pitää kiinni verovelvoitteistaan. Kilpailu hallitusten kesken verotuskysymyksissä ja kilpailuinvestoinneista ja halu tukea kansallisia mestariyrityksiä ikään kuin on myöskin tekijä, jota ne voivat käyttää hyväkseen, jotka eivät halua maksaa veroja asianmukaisesti. Verotuksen luottamuksellisuus on yksi tärkeä käsite, mutta niin kuin monet muutkin tärkeät käsitteet, sitä on joskus käytetty väärin hyväksi. On erityisen tärkeää, että sitä ei voida käyttää hyväksi, ja tässä on tämä kohta raportointi. Tämä luo myöskin luottamusta järjestelmään kaikkialla maailmassa. Verokomitean työ, kun on tiedonvaihdosta, on pitkälti keskittynyt tiedonvaihtoa koskevan artiklaan YK julkaisussa UN Model Double Taxation Between Developed and Developing Countries. Tuota artikkelia on ajantasaistettu, josta voidaan antaa selkeä ja vahva ajantasaistettu versio vuoden 2011 veromallista. Tätä prosessia jatketaan silloin, kun tämä uusi malli julkaistaan ensi vuonna. Monilla YK-malli on hyvinkin erilainen kuin OECDn malliverosopimus. Siinä otetaan huomioon tärkeimmät erot kehittyneiden maiden välillä. Hyvä uutinen on se, että kun on kyse tiedonvaihdosta, silloin suuri, erot eivät ole suuren suuret kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä on paljon enemmän yhteisiä piirteitä kuin eroja. Ja kun vahvistetaan OECDn mallia, taikka vahvemmasta OECDn mallista on otettu hyvin paljon osia mukaan myöskin YK-malliin. Tämä on sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden etujen mukaista. Joskus erot ovat sellaisia, että painotetaan eri tavalla tiettyjä asioita. Esimerkiksi YK-mallissa painotetaan erityisesti sitä, että tiedonvaihdon tarkoituksena on puuttua veronkiertoon, mutta myöskin verovilppiin. Tämä on johdonmukaista tavasta myöskin OECDn mallia ja sen osaa, ja me painotamme juuri tätä, koska on olemassa hyvin hieno hieno ero vain aggressiivisen veron suunnittelun yhtäältä ja veron kierron välillä toisaalta. Ja toisaalta menetykset kehittyvissä maissa ovat äh, aivan samat huolimatta siitä kummastako, kummako tyyppimestä toiminnasta on kyse. Mitä automaattiseen tiedonvaihtoon tulee? YK-komitea on tukenut sitä, että paljon enemmän käytetään sen hyväksi tällaista automaattista tiedonvaihtoa. Tässä tunnustetaan ne hyödyt, joita saattaa mahdollisesti tästä koitua kaikille maille, mukaan luettuna kehittyneille maille, mikäli saadaan tarvittavaa tietoa käyttöön. Samalla tunnustan kuitenkin, että on todellinen tarve auttaa kehittyviä maita, jotta ne pystyvät itse luomaan tällaisia tiedonvaihtojärjestelmiä, mukaan luettuna tietotekniikka, sitä tarvitaan lisää kehittyviin maihin. Lisäksi tarvitaan kapasiteettia analysoida tätä saatua tietoa niin, että sitä voidaan käyttää hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli lisätään automaattista tiedonvaihtoa, maailmallisesti täytyy varmistaa, että ei luoda sellaista paikkaa, ettei ole sellaista maailmaa, jossa jollakin on tietä, jollakin ei ole, koska tämä vain syventäisi kuilua tiedon ja kapasiteetin osalta kehittyvien, kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä, kun on kyse verohallinnoista. Ja samalla tämä syventäisi kuilua kehittyvien maiden ja monikansallisten yritysten välillä. YK on sihteeristö toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä teidän kokoukseen ja ilomielin jäämme odottelemaan teidän työnne tuloksia. Thank you very much, Mr. Kiitokset, herra Lennart. Ilmeisesti teidän on yhdeltä toista eh, lähdettävä. Eli tunti vielä aikaa. Hyvä. Ja sitten kolme minuuttia vielä eh, Rouva Schröderille ja sitten keskustelukierrokseen. Voit jatkaa. Kiitos. Siis äh, tässä jatkan siitä, kun, mihin äsken jäin, eli FATF ja yhteydet sitten eh, komission Toteaisin siis vielä tähän aluksi, että komissio on ollut perustajan jäsen FATF perustettaessa ja todellakin aktiivisesti edelleenkin mukana ja mukana varsinkin neuvotteluvaiheessa, kun esimerkiksi standardeja määritellään ja laaditaan. Komission rooli on tärkeä, eh, kun pyritään mahdollisia EU-lakien ja ETF WFPn suositusten välisiä konfliktilanteita estämään. Tämän lisäksi komissio voi edesauttaa eh, niiden jäsenmaiden tilannetta, jotka eivät ole vielä jäseniä, vaikka yleensä tämän työn hoitaakin Manual. Ja lopuksi vielä vastavuoroiset arviointiraportit EU-jäsenmailta ovat erittäin tärkeä tietolähde meille. Ja sitä hyödyntämällä komissio voi edesauttaa töidensä etenemistä. Ja on tärkeää, että EU-lainsäädäntö on niin pitkälti kuin mahdollista FATFn standardien mukainen. Ja meillä kuitenkin on erilaisia poliittisia mahdollisuuksia mennä pidemmällekin kuin mitä nämä standardit edellyttävät. Joko vahvistamalla olemassa olevia standardeja, tekemällä niistä sitovampia, tai toinen mahdollisuus on nostaa esiin erityisriskejä, ongelmia, joita ei huomioida FATFn standardeiden myötä, mutta jotta kuitenkin on määritelty tärkeiksi tärkeiksi kysymyksiksi EU-ssa tai sen jäsenmaissa. Tästä ehkä yksi esimerkki. Rahanpesuvastainen direktiivi, jota ollaan nyt siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä, se menee huomattavastikin pidemmälle kuin mitä FATF-standardit edellyttävät. Ja tästä muutama esimerkki. Ensinnäkin poliittisesti toimivat henkilöt, näihin liittyvät säännöt ja toisaalta sitten oikeudellisten yhteisön ja trustien todellisten omistajien oikeudet ja tässä sitten mahdollisuudet rekistereiden käyttöön, kun puhutaan näistä yhteisön omistajista ja toisaalta sitten mitä järjestelyä käytetään, kun puhutaan palvelujen ja tavaroiden käteismaksuista. Olette saaneet myöskin komission heinäkuisen ehdotuksen neljänneksi rahanpesudirektiiviksi. Ja siinä nimenomaan EU pyrkii reagoimaan myöskin viimeisimpiin terroriiskuihin ja toisaalta näihin Panama-paljastuksiin. Ja tässä mennään myöskin pidemmälle kuin mitä e FATF-standardit edellyttävät. Ja tästä esimerkkinä seuraava tässä pyritään virtuaaliset eh, rahavirrat ja virtuaalisen rahan käyttö myöskin osaksi direktiiviä ja pyritään näin paremmin nimenomaan myöskin näitä asiakkaan tuntemisen ja huolellisuusvelvoitteen vaatimuksia asettamaan paremmin myös kolmansien maiden suuntaan ja keskitettyjä eh, pankkitilirekistereitä EU-hun perustettaisiin ja ylipäätään järjestelyjä eh, liittyen todellisiin omistajiin. EU-direktiivit hän ovat vähimmäisharmonisaatio lainsäädäntöä näin ollen jäsenmaat voivat halutessaan mennä pidemmällekin. Ja todellakin ajatuksena on e, saada kiinni ja asettaa syytteeseen mahdolliset e, väärinkäyttäjät. Ja erittäin tärkeää tässä todellakin on yhteys myöskin EUn rikoslainsäädäntöön. Ja direktiivien osalta on tärkeää, että ne nopeasti saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja sitten tämän toteutusta tietysti komissio lähellisesti valvoo ja tarvittaessa menee rikkomismenettelyihinkin, jos säännöstä ei ole kiinni pidetty. No näin, ehkä saatte hieman käsitystä siitä, eh, miten EU-ssa toimitaan rahanpesun vastaisesti. Ja tässä tietysti komission merkitys on suuri Toisaalta FATF eh, ja Manivol ovat myöskin erittäin tärkeitä, eh, kun puhutaan kansainvälisen standardien laatimisesta. Ja tässä yhteydessä myöskin komission, Euroopan komissio on mukana omalla panoksellaan. Kiitokset, Rova Schröder. Pahoittelut vielä kertaalleen siitä, että jouduin teidät keskeyttämään, mutta ymmärsimme väärin että herra Lennart voisi olla läsnä vain kello 10 asti, mutta hän voikin olla paikalla kello 11 asti. Pahoittelut vielä kerran. Karin Melkam sitten seuraavana. OECDn eh, verotushallintoyksikön johtaja. Ja jälleen videokonferenssiin mennään. Oletteko paikalla, Romelka? Es ist noch äh, Tekniikka nyt tässä taas vähän laittaa kapuloita rattaisiin. Oui. Ja. C'est bon? Okay. C'est bon. <laughs> It's fine. Carolyn, welcome. You have... Eh, Caroline Malcolm, olkaa hyvä. On teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitän kutsusta. OECD mielellään osallistui tähän tilaisuuteen. Todellakin ajankohtainen aihe. Hieno kuulua mukaan keskusteluun. Olemme olleet läheisessä yhteistyössä tietenkin EU kanssa mitä tulee voittojen siirtoon, veropohjan nakertamiseen, mutta tänään puhun erityisesti veroavoimuudesta ja työstä, jota olemme OECDssä tehneet, samoin globaalisti koskien verotuksesta avoimuutta, tiedonvaihtoa verokysymyksissä. Joten ehkä sain tässä muutamia kysymyksiä etukäteen. Ja jotta nyt hiukan kertoisin, missä vaiheessa me menemme tällä kertaa ja miten on täytäntöön pantu globaaleja veroavoimuusstandardeja ja kysymys, joka tehtiin, koski standardien kestävyyttä ja vahvuutta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä mielestäni, kun tarkastellaan Panama-vuotoja, mutta myös laajemmin rahanpesua, veronkiertoa ja niin edelleen. Kerron kuitenkin ensin, tai ehkä tärkeä ero, kun puhutaan Panama-paljastuksista, niin on tärkeää tehdä ero ja ymmärtää, tämänhetkinen tilanne, mitä tulee kansainväliseen veroavoimuuskehykseen ja mikä oli tilanne 6-7 vuotta sitten, kun tämä kaikki työ oikeastaan alkoi ja kun tarkastellaan Panama-tietovuotoja niin, ja mitä näistä huolestusta löytyy. Kannattaa ajatella näiden asiakirjojen historiallisuutta myös ja verrata tiedonvaihdon tilannetta tällä hetkellä aikaisempaan. Kuten ehkä tiedättekin, on kaksi erittäin tärkeää standardia veroavoimuudesta. Ensinnäkin tiedonvaihto pyynnöstä ja toinen automaattinen tiedonvaihto globaali standardi automaattiselle tiedonvaihdolle koskien kansainvälisiä tilinpäätöstietoja. Se kehitettiin OECDssä 2014 ja sitten on 101 lainkäyttöaluetta maailmassa, jotka ovat sitoutuneet täytäntöönpanoimaan kyseistä standardia ja alkamaan ensimmäiset tiedonvaihdot 2017-2018. No kuka sitten on sitoutunut näihin standardeihin tässä aikakehyksessä? On keskitetty tietenkin OECD ja G20-maihin, mutta myös muihin maihin ja erityisesti rahoituskeskuksiin, finanssikeskuksiin. Tällä hetkellä kehittyy kehitysmaita on kehotettu ja kannustettu osallistumaan automaattiseen, automaattiseen tiedonvaihtoon veroavoimuudesta, mutta ne eivät kuitenkaan ole velvoitettuja näin toimimaan samassa aikataulussa 2017-2018 niin kuin muut. Ja tässä vain otetaan huomioon äh, kapasiteetti resurssikysymykset, joihin täällä jo viitattiin. Pitää varmistaa, että nämä maat saavat myös analy- poliittista kykyä käyttää tätä tietoa ja kehittää myös tietojärjestelmiään. Mutta ovet kuitenkin ovat auki myös niille maille, jotka haluavat tulla mukaan auto- automaattiseen tiedonvaihtoon. Siis 201 maata on sitoutunut automaattiseen tiedonvaihtoon. Mitä tulee kyseiseen standardiin ja tiedonvaihtoon pyyntökysymyksissä? tähän liittyy vahva vertais Pros, vertaisarvioprosessi. Tarkastellaan, onko lainen puoli kunnossa, että voidaan täyttää sitoumukset eri maissa, mutta myös käytännössä täyttyvätkö tavoitteet ja sitoumukset, onko hallinnosta kapasiteettia reagoida kumppaneiden pyyntöihin, kun niitä kysymyksiä tehdään. Tämä on varsin tehokasta toimintaa tiedonvaihdon alalla, kun on tehty tiedon, tiedonantopyyntöjä. pyyntöjä pyritään auttamaan maita täyttämään sitoumuksensa, sehän tässä on tavoitteena. Halutaan siis auttaa maita täyttämään sitoumuksensa niin, että standardi toteutuu todellakin käytännössä eri maiden kesken, mutta haluamme myös tällaisia vertailuarvoja, että ymmärrämme, mikä eri maiden tilanne on sitoumusten täyttämisessä. Mikään maa ei saa hyötyä siitä, ettei täytä näitä sitoumuksia jättää silloin porsanaukkoja globaalin järjestelmään, joten vertaispainostusar- vertaisarviointiprosessi on todella tärkeä. Nyt olemme saaneet yli 500 suostusta, joita maat ovat täytäntöönpaneet sen jälkeen, kun verta vertais, vertaisarviointi alkoi. 137 jäsentä on mukana, ne ovat sitoutuneet tiedonvaihtoon pyynnöstä. Tässä annetaan tukea maille, mutta tehdään myös syvällisiä vertaisarviointeja maiden kesken. Sitten automaattiseen tiedonvaihtoon. Automaattinen tiedonvaihto, niin kuin jo sanoin, tätä standardia on atu toteuttaa aletaan toteuttaa ensi vuonna ja vuonna 2018 tietysti sitten kun tiedonvaihtoa tapahtuu, on vielä liian varhaista alkaa mitään virallista vertaisarviointia, mutta haluamme avustaa maita ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta voivat täytäntöönpanna kansainvälisiä sopimuksia, jotta todellakin ryhtyvät tähän automaattiseen tiedonvaihtoon halutaan auttaa niitä kansallisen lainsäädännön laatimisessa silloin, kun se tarvitaan. Se on myös tärkeä kysymys. Vaaditaan, että rahoituslaitokset joutuvat tarjoamaan tietoa veroviranomaisille, niin he voivat sitä keskenään vielä vaihtaa. OECD tekee työtä myös eri järjestelmien kohdalla, jotta voidaan antaa kustannustehokkaita luottamuksellisia varma, varmoja tiedonvaihtoväyliä Tätä kutsumme y- yhteiseksi tiedonvaihtojärjestelmäksi. Tämä on tällainen tietojärjestelmä, jonka OECD on laatinut. Näin tiedonvaihto voi tapahtua verohallintojen välillä turvallisesti. Ja kun on tällainen keskitetty yksi ainoa järjestelmä, se on kustannustehokasta hallitukselle, mutta myös varmistaa sen, että yhteydet eri järjestelmien kesken toimivat sen sijaan, että olisi yksittäisiä järjestelmiä, jotka pyrkivät sovittavan toimensa yhteen. Tämä on tärkeää tehokkuuden kannalta. Sitten kun ensimmäiset tiedonvaihdot alkavat, aletaan myös tällainen vertausarviointiprosessi, missä määrin nämä sitoumukset täyttyvät käytännössä emme tarkastele vain tiedonvaihtoa, vaan tulemme tarkastelemaan myös automaattista tiedonvaihtoa. Ja siinä vaiheessa aletaan hyvinkin ymmärtämään, ei vain minkälaisia sitoumuksia on tehty, niin kuin tällä hetkellä on tilanne, se on tämä vaihe, mutta pyrimme myös ymmärtämään ja pystymme ymmärtämään, miten sitoumukset näkyvät käytännössä pystyvätkö maat toteuttamaan sanansa. Ja pyritään myös auttamaan maita tässä tehtävässä. Se on myös tärkeä tehtävä. kun pyritään rohkaisemaan lainkäyttöalueita, jotka eivät vielä ole täyttäneet kansainvälisiä velvoitteita, Ehkä tiedätte, niin kuin sanoinkin, vertaisarvioprosessi on varsin tehokas keino peräänkuuluttaa vastuuvelvollisuutta täytäntöönpanokysymyksissä, mutta OECD on saanut G20 tehtäväksi sen, että vuoteen 2017 heinä, kuuhun mennessä, G20 huippukokoukseen mennessä, varmistetaan, että kaikki oikeudenkäyttöalueet, jotka eivät ole huomattavasti riittävästi edenneet, edistyneet kohti veroavoimuusstandardeja, kriteerit on laadittu tätä varten. Niistä ilmoitettiin heinäkuussa. Tähän liittyy eri kriteerejä. Ja tämä näin nyt on maille selitetään selvästi, mitä, mitä niiltä odotetaan, niiltä toteuttavat standardit, niitä saadaan kaikki toivottavasti sellaisen tilanteeseen, että pystyvät ensi vuoden heinäkuuhun mennessä täyttämään standardit. Pyritään täyttämään nämä minimi globaalit standardit, sehän tässä on tavoitteena. Sitten tehtiin kysymys pitäisikö tällä hetkellä täytäntöönpanna olemassa olevia standardeja vai täytyykö päivittää tämänhetkisiä standardeja myös? Tähän mennessä olemme voineet nähdä tässä palaan alkuperäiseen kommenttiin niin siihen, miten erotetaan se, mitä aikaisemmin tapahtui ja miten se näkyy nyt Panama-paljastusten yhteydessä ja mikä tilanne on tällä hetkellä ja kuinka paljon edist- on edistetty viimeisen seitsemän vuoden aikana. Tällä hetkellä kun ajatellaan tietoja, joita on saatu globaalilta foorumilta, heidän kokemuksistaan, vertausarvioinnista, niin pitää keskittyä todellakin lainvalvontaan tehokkaaseen täytäntöönpanoon, eikä niinkään siihen, että kehitetään uusia standardeja. Standardit, joita meillä on veroavoimuudesta, jossa on mukana vaatimukset todellisista omistajista, ne ovat vahvoja sääntöjä. Nyt pitäisi keskittyä täytäntöönpanoon. Ja kun tarkastellaan laajempaa kysymystä, joka liittyy veroviranomaisen yhteistyöhön, ja niiden verran työhön, jotka te- toimivat rahanpesun parissa. Meidän pitää tarkastella, miten nämä tahot voivat tehdä yhteistyötä ja miten voimme varmistaa, että niillä on tarvittavat juridiset prosessit käytössä, jotka voivat tehokkaasti vaihtaa tietoa tarvittavine turvatakuineen, mutta myös hallinnollisen tason pitää toimia niin, että viranomaiset voivat tehdä räätylyttävää yhteistyötä ja jakaa tarvittavia tietoja. Me tulemme keskittymään nyt kovasti käytäntöpuoleen emmekä niinkään pyri tehostamaan näitä standardeja, jotka ovat osoittaneet oman vahvuutensa. Nyt voisin lopettaa puheenvuoron tähän, mutta olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Thank you very much, uh, Caroline. Lämpimät kiitokset, Rova Caroline Malcolm. Ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia puhujia seitsemän minuutin puheenjohtajat ehkä hieman ylittyivät, mutta halusimme saada mahdollisimman kattavan kuvan kokonaistilanteesta. Ja nyt sitten vihreiden ryhmän vierailijaryhmä Heidi Hautalan kutsusta on saapunut paikalle. Tervetuloa teille. Ja nyt voimme ryhtyä käymään keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Meillä on ihan selvä järjestys tässä. Ensimmäinen Senä puheenvuoron saavat esittelijät, t ryhmän esittelijä De Kofod ensimmäisenä ja sitten Alden esittelijä Peter Jetsek. Tietysti koko Euroopan parlamentin nimissä laaditte mietintöjä, mutta mainitsin ryhmätkin tässä. Eli viiden minuutin puheajat kummallekin. Ja voisi olla hyvä, jos äh, puheenvuorossanne mainitsisit te, mm, kenelle te esitätte kysymyksenne. Ja sitten eh, herra Lenaton kanssamme kello 11 saakka. Eh, Roomeltum koko ajan videon kautta ja muut ovatkin täällä paikan päällä. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös vieraillemme erinomaisista alustuksista. Ensinnäkin toteaisin, että vaikuttaa siltä, että olemme varsin yksimielisiä siitä, että viime vuosina kehitellyt standardit ovat varsin viisaita ja täytäntöönpano on se, mihin nyt on kiinnitettävä huomiota. Miksi epäonnistumisia on täytäntöönpanoon liittyen tapahtunut? Sitä kannattaa miettiä kuka tästä on vastuussa Euroopan unionissa, jäsenmaissa ja mm, keiden suuntaan kannattaa kääntyä näissä kysymyksissä todellakin varsin salainen piiloteltu maailma näiden panama myötä paljastui. Ja vaikuttaa siltä, että eh, rahanpesua ja veronkiertoa on mahdollista ostaa. Ja jos esimerkiksi ajatellaan, että tämän tyyppisiä eh, eh, erityisrakenteita valtion osakkeen osalta ja niin edelleen sallitaan jäsenmaissa, niin kuinka on mahdollista tunnistaa todellinen omistaja? Emmekö tarvitsisi keskitettyjä rekistereitä, eh, joiden myötä olisi mahdollista päästä todellisten omistajien jäljille, tunnistaa heidät? Ja sitten onko tässä ongelmana nyt se, että ei ole poliittista tahtoa vai onko kapasiteettipula ongelmana? joissa maissa ehkä kyllä olisi poliittista tahtoa näiden standardien täytäntöön panemiseksi. Ongelmana ilmeisesti todellakin on se, että täytäntöönpanossa on epäonnistuttu ja itse olen sitä mieltä, että tämä on ihan täysi katastrofi ja tämä Panama, nämä Panaman paljastukset tämän hyvin osoittivat. Kiitokset. Kuka haluaa nyt vastata? Ruoan Malcolm, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Uskon, että mikäli kysytään, miksi täytäntöönpanossa ja sääntöjen noudattamisen varmistamisessa on ollut ongelmia, niin edistystä on tapahtunut monessakin maassa. Monet ovat päässeet tilanteeseen, jossa pystyvät käytännössä vastaamaan normeihin en sano, että kauttaalta on epäonnistuttu täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanossa, mutta hyvin paljon parannusta vielä olisi syytä saada aikaan. Miksi sitten näin on? Meidän täytyy tarkastaa historiasta kontekstia. Nyt on saatu hyvin paljon aikaan, hyvin paljon viime aikoina. Vuonna 2006-2007 oli ennen kriisiä yksi tapaus. Siellä oli pankkisalaisuus ja haltijaosakkeita ja tämän tyyppistä toimintaa monillakin lainkäyttöalueilla. Näin ei enää tänä päivänä ole. Pankkisalaisuus on eliminoitu, haltijaosakkeita on melkoisen vähemmän, taikka ne on sitten jäädytetty siten, että omistajat täytyy tietää. Ja sitten on standardit, jotka liittyvät tosiasian omistajan. Ja tämän standardin osalta tämä standardi ja sitten verotuksen avoimuuden standardi ovat vuodelta 2014 aikansaatuja merkittäviä askeleita eteenpäin. Tällä pystytään parantamaan täytäntöönpanoa silloin, kun on kyse tosiasiasta omistajan koskevia, koskevista säännöistä ja viranomaisten saamista tiedoista. OECD omaksui FATF-standardit, jotka liittyvät tosiasian omistajien, ja tämä tulee tuomaan melkoisen muutoksen, kun on kyse täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Mitä muutenkin tulee tosiasian omistajan ja siitä, tarvitaanko keskitetty rekisteri? Tällä hetkellä me tarkastamme kaikkia vaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna. Teknisellä tasolla en halusi mennä liian paljon yksityiskohtiin. Ei ole mitään yhtä ainoa tai yksinkertaista ratkaisua esimerkiksi keskusrekisterin osalta ja sen osalta, miten sitä pidetään yllä, kuka saisi pääsyn rekisteriin ja kuinka paljon tietoa siellä pitäisi olla kuinka tietoa jaetaan muun maalaisten mm, rahanpesun vastaisten viranomaisten ja viranomaisten suuntaan ja niin poispäin. Mitä normi edellyttää on se, että olipa sitten kyse rahoituslaitoksesta tai yrityksen johtajasta tai nimesjohtajasta, niin jonkun lainkäyttöalueella täytyy olla vastuullinen ja rahoituslaitoksenkin yhteydessä täytyy tietää, rahoituslaitoksen täytyy tietää, kuka tosiaan omistaja on ja tuota tietoa vaihdetaan. Thank you very much. Äh, für ein Kiitos. Viisi minuuttia oli ajateltu tähän, äh, mutta äh, pieni täydennys on mahdollinen. Herra Teleskla, olkaa hyvä. Questions, but all of them equally. Puheenjohtaja, paljon kysymyksiä. Kaikki yhtä päteviä. Käyn niitä lyhyesti läpi välineistä, mukaan lukien haltijaosakkeet. Olen saanut OECDn kollegani kanssa tässä asiassa. Paljon on tehty. 34 eh, jäsentämme esimerkiksi kaikki ovat sellaisia, jotka ovat ryhtyneet toimintaan. Tämä on yksi esimerkki siitä, että asiat etenevät. Se, mitä nähdään vuodoissa, tietovuodossa, kuten Panama-papereissa, niin sen näkee, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, mutta todennäköisesti ei näe, minkälaisia hyviä kehityksiä on myös saatu aikaan 20 vuoden aikana. En väitä, että kaikki on hyvin, mutta monin alu, monilla alueilla on edistetty esimerkiksi, mitä tulee äh, salassapitoon kun ajatellaan OECD ja sen toiminta automaattista tiedonvaihtoa, kollegat tuntuu tämän paremmin, mutta jos katsotaan maaluetteloa, tässä mielessä siellä on monia maita, jotka ennen olivat varsinaisia veroparatiiseja, ja tästä listasta puuttuu joitakin tärkeitä äh, äh, teollistunutta maita, joten asiat kyllä etenevät. Siis missä sitten säilytetään tällaista tietoa tällaista omistajista, onko tämä keskeinen rekisteri tai haja, pitääkö tämä hajauttaa eri yksiköjen kesken. Kansainvälinen standardi sallii molemmat vaihtoehdot. Jokainen maa voi itse päättää, tai EUn kaltainen ylikansallinen taso voi tehdä päätöksen tässä asiassa. Meille valvojaelimenä kyse ei ole niinkään paikasta, sijainnista, vaan tiedon laadusta. Ja tässä pitäisi keskittyä riippumatta siihen, siitä, missä tietoa pidetään, mikä on tiedon laatu, ja kuinka vastuuviranomaiset voivat saada tietoa. Tämä on tärkeämpää kuin mistä tiedot varsinaisesti löytyvät. Sitten onko kyse sitten kapasiteetin puutteesta tai poliittisen tahdon puutteesta, nämä ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Molemmat joissakin maissa puuttuu kapasiteettia ja resursseja, jos ajatellaan kuinka vauraat rikkaat rikolliset ja heidän piirinsä toimivat globaalisti, jos verrataan tätä kykyä sitten paikallispoliisin toimintakykyyn jossain köyhässä maassa, kehitysmaassa, niin siinähän on valtava ero ja tähän pitäisi pystyä tarttumaan. Minä olen sitä mieltä, että 25 vuoden aikana, kun olet mukana tässä työssä, näin paljon enemmän poliittista tahtoa. Joskus tätä kaikkea johtaa valvontatoimet, esimerkiksi mukaan lukien niin sanottu musta listaus. Onko kyse yleisestä poliittisesta tahdosta vai siitä, että poliitikot joutuvat, poliitikot joutuvat näin toimimaan? En tiedä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin poliittista tahtoa löytyy. On syy sitten ihan mikä vaan tähän tosiasiaan. Kiitos aika hieman ylittyi. Nämä näitä yleiskysymyksiä. Ja sitten e, toinen esittelijä, Petri Jetsäk, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. E, kiitos siitä, että pääsitte tänne tai olette yhteydessä meihin. Ensinnä e, yleisluontoinen kysymys jatkoksi sille, mitä jo kollega äsken esitti. Todellakin tässä todettiin, että ja nykyisellään on melko lailla vahvaa lainsäädäntöä olemassa, mutta täytäntöönpanoon on kiinnitettävä parempaa huomiota. Ja kysyisin, mitä on mahdollista tehdä, kun ajatellaan omaa rooliamme välttämättä nyt lainsäätäjänä, vaan esimerkiksi tämän valiokunnan jäseninä. Ajatushan olisi, että täältä lähtisi jossain vaiheessa suosituksia myöskin, eli miten olisi syytä menetellä. No en tietysti tämän kattavaa vastausta odotan nyt tässä saman tien, mutta kirjallisestikin voitte meitä lähestyä, mutta tällaista vinkkeistä voisi olla hyötyä. Vielen Dank. Kiitokset. Kuka haluaa vastata tähän kysymykseen? Hmm. Herra Lennart, voitteko vastata? You have the floor. Olkaa hyvä. No. no. Okei. Okay. Okay. Uh, dann Herr... Uh... ja sitten uh, Schursröda sitten, olkaa hyvä. Pallopeliä, ihan hyvä syöttö tänne meille päin tässä tuli. rohkaisisimme teitä ja ketä tahansa todellakin olemaan yhteydessä niin tahoihin, jotka vastaavat tällaista valvonnasta, enkä puhu pelkästään teistä, vaan ylipäätään globaalistikin tarkastaa. Tarkastelen. Ja sitten globaali standardien soveltaminen on tärkeä asia. Eurooppa on tietysti tärkeä, mutta eh, kun rikollisten toimia tarkastelen, niin totta kai eh, he etsivät eh, heikkoja kohtia kohtia ja paikkoja, joissa rahanpesu helposti mahdollistuu. Ja erittäin tärkeää on eh, soveltaa myöskin eh, tietostandardeja maailmanlaajuisesti. Nämä seikat eh, ehkä kannattaa pitää mielessä. Ja todellakin pidän mielessä ehdotuksenne esittää teille jotain myöskin kirjallisesti. Olen tästä yhteydessä vielä kollegoihin, en voi mitään luvata, mutta on sehän mahdollista. Kiitos. Tässä on vielä vähän aikaa kahdelle vastaukselle. Ensin äh, Röder ja sitten Veja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lisätäkseni siihen, mitä kollega jo sanoi, totesin, että yhdyn tähän arvioon. Tilanne on radikaalisti muuttunut viime vuosina, viime vuosien aikana. Minun nähdäkseni nyt on tapahtunut hyvin paljon myönteistä kehitystä. Tietoisuus sääntöjen on lisääntynyt, sääntöjä on lisää ja tietoisuutta on lisää, mutta ei riittävästi tietoisuutta vielä. Vielä työtä täytyy tehdä. Olisin tässä siteerata kiittää G20-maiden piirissä aikaan saattua edistystä painavan paljastusten jälkeen. No, Sielläkin suunnallut erittäin voimakasta pyrkyä parempaan sitten supranakansallistason riskinarviosta. Komissio on yleisesti mukana tässä prosessissa. Se arvioidaan kaiken tyyppisiä riskejä, joita rahanpesusta koituu. Siellä tarkastetaan tätä asiaa eri näkökulmista. Ei pelkästään alueellisella tasolla, vaan myöskin sektorit, sektoreet ylittävällä tavalla – eri tasoilla tarkastellaan asiaa ensi vuonna. Tämä tulee vielä merkittävämpään asemaan, kun valvontamekanismi tämän kohdalla toteutetaan. Kiitos. Juuri täytäntöönpano on asia, joka täällä Euroopan parlamentissakin on kovasti paljon esillä. Isabel Veija, olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, olen hyvin pitkälti samoilla viivoilla. Haluaisin vain lisätä hiukan käytännöllistä puolta tähän ja puhua asiasta puhtaasti pankkiperspektiivistä. Minäkin olen vastuussa siitä, että tehdään äh, sääntöjä globaalilla tasolla pankeille koskien niin sanottua varjopankkisektoria. Tämä liittyy erilaisiin rahastoihin omaisuuden hoitorahastoihin ja muihin rahastoihin. Meidän pitää olemme arvioineet suurien pankkien kohdalla ainakin, että ne ovat suhteessa varjopankkeihin, ei näihin säänneltyihin toi, laitoksiin. Niitä on noin 6000, joten läheisyyttä kyllä tarvitaan jos ajatellaan tällaisia toimenpiteitä, jotka lähtevät ylhäältä alaspäin, kun ajatellaan vaikka laadukkaita rekistereitä ja pääsyä niihin, ne ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan tietoa todellisista omistajista, mutta todennäköisesti myös tarvitaan tällaisia bottom-up-välineitä, alhaalta ylöspäin välineitä pankin johtajana, jos edessä on 6000 tahoa, joiden kanssa pitäisi olla yritysliiketoiminnassa, niin tarvitaan tällaista kokemusta, mihin kannattaa panostaa aivan erityisesti sääntelyssä, jota meillä nyt on varsin laajalti. Miten haluaa jotkut, miten valikoidaan tietyt tahot, se on kaikkein tärkein asia. Ja todennäköisesti meidän pitää miettiä pragmaattisesti, kuinka voimme tehdä tällaisia asiantuntivia, tällainen, saada aikaan tällaisen asiantuntija arviointijärjestelmän, jotta voidaan priorisoida oikein. Tässä voimme käyttää hyväksemme tämänhetkistä äh, lainsäädäntöä, mutta mennä vielä enemmän pidemmälle, kun ajatellaan spesifiointia. Kiitos sitten ryhmien puheenvuoroihin ensimmäisen puheenvuoronsa Darius Rosa TPPstä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös asiantuntijoille hyvistä alustuksista. Vaikuttaa siltä, että ongelmana ei ole se, etteikö standardeja olisi ja instituutiot, joilta suosituksia saadaan, sen suhteen, miten täytäntöönpanna äh, rahanpesuvastaisia ja veronkierron vastaisia sääntöjä. Mutta niin kuin täällä jo on usein otteeseen todettu, heikkolenki liittyy sitten täytäntöönpanoon, eli tähän käytännön puoleen. Ja kysyisinkin kaikilta kolmelta asiantuntijalta seuraavaa miten Euroopan unionin rahanpesuvastainen lainsäädäntöpuitteisto, missä valossa se nähdään teidän mielestämme? Vastaako se standardeja ja niitä hyviä käytänteitä, joita teillä on tiedossanne, vai onko, oletteko havainneet joitain aukkoja ja puutteita, joihin teidän mielestänne olisi syytä puuttua? Ja sitten kakkoskysymys ähm, Rouva Malcolmille. Hän kertoi hieman näistä lukumääristä niiden maiden osalta, jotka noudattavat standardeja automaattisen ja muun tietojenvaihdon osalta. Vaikuttaisi siltä, että puhutaan noin 60-70 maasta, jotka eivät vielä kuulu näiden maiden joukkoon. Ja kysyisinkin seuraavaa, voidaanko tällä sanoa, että ne ovat veroparatiiseja tai eh, sellaisia maita kuitenkin, eh, joiden osalta tiedetään, että eh, salassapito on kovassa kurssissa eikä avoimuus niinkään. Sillä jos näin on, niin uskoisin, että ennen kuin saadaan nämäkin maat standardien piiriin, ollaan sellaisessa hankalassa tilanteessa, että varmasti veronkierto ja veropetokset edelleen eh, rehottavat. Ja kysyisinkin, mitä voidaan tehdä mielestänne, eh, jos halutaan, että mahdollisimman monet sellaisetkin maat, jotka vielä eivät näitä standardeja sovella, ottaisivat ne käyttöön? Vai. Kiitokset. Kaksi erityyppistä kysymystä. Toinen liittyy EU-lainsäädäntöpuitteistoon. Kuka haluaa vastata tähän esitettyyn kysymykseen? Yeah. Äh, niemand drängt sich vor. Ei vapaaehtoisia. Äh, herra Lennart ehkä. Available for answer. You have the floor. Olkaa hyvä. This is niin, tässä on Carolyn Malcolm OECDstä. Mitä tulee tähän kysymykseen, joka täällä esitettiin, joka liittyy rahapesuvastaiseen vastaiseen oikeuden kehykseen. Minä toimin oikeuden piirissä verokysymysten parissa, joten annan FATFn kollegalle puheenvuoron vastaan kysymykseen, mutta verotus ja rahanpesuvastainen toiminta liittyvät läheisesti toisiinsa. Lukuisat elimet valvovat standardien noudattamista. Olemme tehneet ankarasti työtä, jotta niillä olisi yhtenäinen standardoitu lähestymistapa näihin relevanttiin kysymyksiin sen sijaan, että olisi erilaisia normeja saman asian suhteen. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun halutaan globaali, maailmanlaajuinen, johdonmukainen sääntöjen noudattaminen aikaan. Toiseen kysymykseen palatakseni. Seerenkin puhuja hieman viittasi sen suuntaan. Haluaisin painottaa ensinnäkin juuri täytäntöönpanoa. Kapasiteetin parantamisessa olisi valtavasti tarpeita vielä. Ja selkeästi on tullut tarve luoda vahva järjestelmä tässä Euroopassa, mutta myöskin maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuiset, maailmanlaajuiset porsanreijät vaikuttavat Euroopan kykyyn ja yksittäisten maiden kykyyn pistää täytäntöön velvoitteitaan tehokkaasti. Kotimaan tasolla täytyy velvoitteet noudattaa, mutta tätä varten tarvitaan myöskin joista johdonmukaista täytäntöönpanoa. Kapasiteen rakentamisessa on valtavasti tarpeita. Esimerkiksi kun sen verotuskysymyksistä, rahoitusta, taistelusta ja tutkintatyöstä. Niin toimijoiden täytyy pystyä jäljittämään, tutkimaan ja pistämään täytäntöön sanktioita, kun on kyse vero, vilpistä ja rahoitusalan talouspetoksista tänä päivänä olen keskittynyt hyvin pitkälti standardien luomiseen ja tässä tilanteessa nyt ollaan tänä päivänä, mikä on todellista tulosta aikaan ruohonjuuritasolla. Tarvitaan enemmän tukea tälle työlle. Onneksi olemme saaneet tukea EU-ta aiemmin, mutta silti on edelleenkin valtavan suuria tarpeita. OECD on akatemia, joka liittyy joissa tehdään työtä vero- ja talouspetosten tutkimisen suhteen. Ohjelmasta on aina kysytty enemmän varoja kuin mitä siitä on voitu jakaa. Resursseja tarvitaan sen lisää kipeästi. Tämä on yksi esimerkki niistä ohjelmista, jotka ovat olemassa, mutta jotka eivät pysty kuitenkaan vastaamaan kaikkien tarpeisiin resurssipuolen vuoksi. Jotkut oikeudenkäyttöalueet ovat mukana, jotkut eivät. Kyse on herkästä tasapainosta. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki relevantit oikeudenkäyttöalueet ovat standardin ja tiedonvaihto tällä standardin kattamina. Meillä on internetissä tietoa siitä, mitkä oikeuden kattoalueet ovat katettuina, mitkä eivät. Kuten sanoin, kaikki rahoituskeskukset ovat velvoitettuja noudattamaan normeja. 60-70 oikeuden käyttöaluetta on mainittu, jotka eivät ole vielä mukana automaattisessa tiedonvaihdossa. Syynä tähän on se, että mukana on kehittyviä kehitysmaita, jotka eivät ole rahoituskeskuksia. Niiltä ei edellytetä sitä, että ne pistävät täytäntöön tuota normeja tällä hetkellä. Tämä on asia, jonka puolesta tehdään työtä, mutta tämä tulee kestämään vielä jonkin aikaa ennen kuin voidaan tähän velvoittaa, koska niillä on kapasiteetin puolella rajoitteita. Kiitokset. Herra Lena, tässä joudumme tekemään teknisiä parannuksia vielä, mutta nyt teidän vuoronne puhua, alkaa hyvä. Can you hear me? Yes. yes. Voitteko kuulla minut? No hyvä. Pyydän anteeksi, että joudun puhumaan tässä kesken muiden puheenvuoroja. Sain tässä hiukan aikaa, että pystyn kuitenkin vastaamaan kysymyksiin, mutta pahoittelen tätä järjestelyä. mekin käsittelemme verokysymyksiä ja lain, lain, lainkäyttöaluekysymyksiä. Toista asiasta olen samaa mieltä. Paljon kapasiteettia pitää rakentaa, se on tärkeä kysymys. Sitten on myös iso asia eh, kansainvälisessä veroyhteistyöympäristössä tällä hetkellä, nimittäin kuinka paljon ne maat, joihin kansainväliset standardit puuttuvat, kuinka pitkälti ne ovat mukana standardien asettamistyössä. Ja mielestäni tämä on sellainen asia, jonka näemme jatkuvasti käytännössä. Siis annetaan tätä kaikkea apua, miten täytäntöön pannaan saatuja standardeja, mutta me haluaisimme myös legitiimin roolin ei vain täyttää kunnollisia standardeja ja sääntöjä, vaan varmistaa, että toimitaan johdonmukaisella tavalla ja ne tunnustetaan meidän tilanteemme ja kykymme toimia. Sitten toinen asia, joka on aivan erityisen tärkeä tällä saralla, on, että normeja pitää soveltaa oikeudenmukaisella tavalla suurien ja pienien maiden välillä. Niiden maiden välillä, jotka asettavat näitä standardeja eri elimissä ja ne taas, jotka eivät näihin elimiin kuulu. Tämä on kaikkein tärkein kysymys, tai yksi tärkeä, tärkeimmistä kysymyksistä, joka voitaisiin hoitaa, että varmistetaan se, että normit ja standardit saavat suuremman hyväksynnän osakseen, ja maat todella pystyvät varmistamaan, että säännöt ovat juuri sellaisia, joita voidaan myös globaalisti soveltaa globaalissa tilanteessa ja että voidaan luottaa siihen, että samat säännöt pätevät niin suuriin kuin pieninkin maihin. Kiitos. Yeah, thank you very much, Mr. Leonard. Kiitokset herra Lennart. Ja pienten ja suurten maiden mukaanotosta juuri EUlla on omaakin kokemusta. Sitten seuraavan puheenvuoron saisi T-ryhmästä Anna Gomes. Olkaa hyvä. Rouva Malcolmilta kysyisin seuraavaa. Mitä mieltä olette sieltä, että OECDn Yhdysvaltain jäsen ei aio eh, soveltaa näitä yhteisiä raportointistandardeja politikoissaan? Onkohan eh, tässä taustalla se, että laajemminkin tästä kieltäydytään? Mitä mieltä olette? Eh, oletko se mieltä, että EU pitäisi tähdätä oman fatka-politiikkaansa eh, ja eh, ajatella sitten sanktioita tiettyjen osalta? Ja sitten Teres Klaafin suuntaan seuraava kysymys. Kysyisin teiltä, kun nyt pankkeja ja lakimiehen tässä mukana, niin voitaisiin ajatella sellaisia rahoitusrakenteita, ja kun tällaisiin on menty, joilla siis tietoja pimitetään, niin minkä takia ja miten tähän on menty? ja minkä tyyppisiä aukkoja EU-lainsäädännössä tai täytäntöönpanossa on ollut e, pääpiirteissään, e, jotta sitten tämän tyyppiset e, epämääräiset järjestelyt ovat ylipäätään tulleet mahdollisiksi. Ja kysyisin vielä, ähm, pitäisikö tärkeänä uutta luettelua esimerkiksi EU-tason poliittisesti toimivista ihmisistä. Tätä kysyisin myöskin Rova Vajalta. Ja toisaalta sitten nämä linkit varjopankkimaailmaa, minkä tyyppisiä yksiköitä ovat nämä 60 000 tahoa, joihin viittasitte. Voisitteko hieman selventää näitä seikkoja, koska täällä on paljon sellaisia kiinni, jotka eivät ole varsinaisia avan asiantuntijoita. Meillä on vielä reilut kolme minuuttia ja kolme vastausta. Toivottavasti saadaan näin ollen nopeita ytimekkäitä vastauksia. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Mitä tulee Yhdysvaltoihin? Tämä tiedätte, että Yhdysvaltat otti käyttöön globaalit kirjanpitoistandardit, globaalit maailmalliset äh, raportointistandardit, ja se tulee osallistumaan FATKan mukaisesti automaattisen tiedonvaihtoon. Ja se on sitoutunut myöskin siihen, että se omaksuisi säännökset ja edistäisi asioita niin, että Yhdysvalloissa päättäisiin samantasoiseen vastavuoroisen vaihtaan kuin mitä FATCA ja CRS vaativat. Tilanne on juuri se, minkä sanoin tuohon suuntaan menossa, ja tätä ilolla jäämme odottelemaan. Kiitokset. Ja sitten herra Telesklaff ja tämä kakkoskysymys. Thank you. Um, um, if I may, if I may try to provide the answer. Kiitoksia. Yritän antaa vastauksen tästä, koska me emme ole mikään sääntelijä, me emme arvioi yksittäisiä, valvo yksittäisiä pankkeja, en voi kertoa, miten yksittäiset pankit ovat mukana tai eivät ole. Tarvitaanko virallista listaa beps vaatimukset Tästä on paljon sitten kysymyksiä rahoituslaitokseen toimesta. En oikeastaan usko, että identifiointi on tässä niin tärkeä. Yleensä rahoituslaitokset tietävät varsin hyvin, että he, nämä web-säännöt pätevät, mutta minkälaisia mekanismeja on käytössä, jotta voidaan lieventää, vähentää riskiä. Ja toisaalta ehkä enemmän voitaisiin työstää websien määritelmää tällä hetkellä. Onko nyt järkeä siinä, että pitäisikö meidän keskittyä juuri näihin tahoihin jossakin vai muuhun. Minusta ei ole kyse niinkään siitä, että tarvitaan virallinen web-lista, jota pitää jatkuvasti päivittää pikemminkin ja tässäkin. Mitä vaaditaan rahoituslaitokselta silloin, kun ne harjoittavat yhteistoimintaa eh, näiden tahojen kanssa, jotka eivät ole mitään rikoselämän välikädet? Kiitoksia. Isabel Kiitokset. Sitten Isabel Veija, olkaa hyvä. Kiitos. Mitä tulee luetteloon ja mitä pankkivalvontaviranomainen voi tehdä? No, meillä on ajatus siitä, mitä voidaan tehdä ja me olemme ehkä tässä hieman käytännön läheisempiä, eli lisätietojen vaihto, mitä tulee näihin hallinnollisiin seikkoihin silloin, kun puhutaan rahanpesusta. Ja tietysti EU-sakin saattaa tilanne olla hankala, sillä pankkiviranomaiset yleensä toimivat kollegioina ja vaihtavat näin valvontaan liittyvää salaista tietoa. Sitten kun tietoja vaihdetaan yksittäisten tahojen tai ihmisten osalta, niin tällöin on priorisoitava erittäin tarkasti asioita, on katsottava, miten rajat ylittävästi tällöin tietojenvaihto mahdollistuu ja mikä sitten on varsinainen tietojenvaihdon tarkoitus nämä kolme seikkaa tulee huomioida ja ne saattavat myöskin muotoutua esteiksi kattavasta tietojenvaihdosta puhuttaessa. Ja pankkiviranomaisissa on myös kollegoita, eh, jotka sanovat, että eh, esimerkiksi kollegalla ei ole samoja valtuuksia eh, tietojenvaihtoon liittyen, ja tällaisessa tilanteessa ketju esimerkiksi katkeaisi. Eli yksittäisten tietojen vaihto saattaa tällä tavalla häiriintyä tai estyä. Vielen Dank. Kiitokset. Nyt Luka saa seuraavan puheenvuoron. Mm, totean vielä, että herra Lennart on käytössämme vielä 15 minuuttia. Jos herra Lukan jälkeen jollain vielä on kysymys Lennartin suuntaan, niin annetaan se puheenvuoro sitten seuraavana. Olkaa hyvä. kiitos, tämä oli oikein hieno ele. Kansainväliset verosäännöt tänä päivänä ovat yleisesti ottaen OECDn ja G20-maiden sorvaamia. Joidenkin maiden kannalta me näyttää yksityiskerholta ikään kuin. Suurin huoli on se, että tämä vaikuttaa OECDn ja jäsenhallitusten omiin intresseihin. Ja G20-maiden ulkopuolella olevat maat ovat heikommassa OECD aloitti muun muassa maakohtaisen raportoinnista koskevan konsultoinnin 88 prosenttia. Kommenteista tuli yrityspuolelta vain 6 prosenttia olivat tällaisia ei-julkisia toimijoita. 134 jäsenvaltiota on kehottanut sitä, siihen, että YKlla olisi vahvempi rooli mukaan Kiina on tätä peräänkuuluttanut niin, että kehittyvälläkin mailla olisi tasavertaisuus olla mukana sanomassa mielipiteensä peruskysymyksestä 2016 Rafael Correa, Ecuadorin presidentti, vaati kansainvälisen instituutin, maailmanlaajuisen veroelimen perustamista, että vero päästäisiin eroon ja vaadittiin, että g 20 luopuisi luopuisivat offshore-yritystoimintaa koskevasta salassapidosta. Tässä tulee kysymys. Sanoisitteko te, että tämä yritysmaailman lobby on vahvempi YK piirissä vai onko YK parempi elin, kun pyritään val- vält- elin, jonka piirissä voidaan toimia, kun halutaan välttää veronkiertoa ja verovilppiä? Entä sitten kilpailu maiden kesken, taikka sen kesken, kenellä millä lainkäyttäjällä on paras salaisapitovelvollisuus. Ei 20 maat yksin voi päättää tämän tyyppistä asioista. Oletteko samaa mieltä kuin me Panama-papereiden julkitulon jälkeen, että maailman suurimmat pankit, lakiyritykset ja, kir- ja että ovat keskenään tehneet yhteistyötä ja auttaneet ihmisiä per, piilottamaan rahoja näihin offshore-rakenteisiin. Oletteko samaa mieltä minun kanssani tästä? Kiitos. Tämä oli poikkeus, niin olisi ollut hyvä pitäytyä puheajassa. Ja sitten Marsi, ja vain yksi minuutti, ei siis kahta minuuttia. Mielellään järjestyksessä, koska minulla ei ole pelkästään kysymystä herra Lennardille. Okei, okay. Eh, dan an eh, Herrn Lennart. No, Lennartille seuraava kysymys. Maakohtainen raportointi nousi esiin hänen puheenvuorossaan ja mm, jatkan englanniksi nyt. Eli herra Lena todellakin totesi, kuinka tärkeä asia on maakohtainen raportointi. Tiedämme, että siirtohinnoittelu monien eh, kehittyvän osalta on hankala asia ja hankala hoitaa kunnolla, kun tästä asiasta EU:ssa keskustellaan ja kun tämä sitten halutaan yhdistää mustin viimeisiin luetteloihin, niin mitä mieltä olette, tulisiko Yhdysvallat myöskin ottaa tähän luettelon? Euroopan unioni on päätynyt, että e, jos e, tällaisella e, keskitetyn tason alapuolella on ongelmia, niin näitä maita ei oteta mukaan. Kiitokset ja herra Lena, olkaa hyvä, voitte vastata näihin kysymyksiin. Vastaan lyhyesti. Todellakin pidämme tärkeänä sitä, että maakohtaiset raportointikysymykset toimivat hyvin myös kehitysmaiden osalta. Joissain maissa esimerkiksi kynnys saattaa olla liian korkea ja tätä asiaa tullaan tarkistamaan tulevina vuosina. Pidän myöskin varsin tärkeänä sitä, että tieto kulkee. Ja yksi huolenaihe liittyy juuri näihin luottamuksellisiin sääntöihin, että niitä käytettäisiin väärin, e, jotta löydettäisiin tällaisia mestareita ikään kuin. Tällainen riskihän aina liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eli e, haluta antaa tietoja, joka sitten saattaa eh, johtaa eh, verolaskun nousemiseen ja niin edelleen. Eli tässä on tiettyjä järjestelmäkysymyksiä maakohtaisesta raportoinnista puuttaessa. Näitä on syytä todellakin tarkastella lähemmin. Ja nyt menen yksittäisiin maihin, mutta kuitenkin mainitsen kun tekin sivusitte asiaa, sen mikä vaikutus yritysmaailmalla on. Totta kai sillä on suuri vaikutus esimerkiksi YKonkin töihin, mutta asiat on hoidettava tasapainoisesti, on huomioitava esimerkiksi kehitysmaissa myöskin ähm, kansalaisjärjestöjen rooli. No helppoahan se ei ole, koska äh, konsultaatiotilaisuuksiin yritysmaailman edustajan aina äh, helpompi tulla kuin esimerkiksi kansalaisjärjestöjen silloin, varsinkin kun puhutaan kehitysmaista. Eli järjestelmä tietysti on ollut hyödyllinen, kun on pyritty tasapainoisen menettelyn ja sellainenkin valiokuntakäsittely, joka on siitä teoriasta myöskin tasapaino käytännön menettelyissä löytyy ja saadaan mukaan myöskin kehitysmaat. Eli maakohtainen raportointi on tärkeä asia. Ja yhteyden kanssa ongelmia julkisuuskysymykset sitten tulisi ajatella, että olisi halukkuutta avoimuuteen ja tähän ehkä ongelmia aiheutti se, että ajateltiin, että kyseessä oli vasta ensimmäinen vaihe, mutta uskoisin, että tällaisia julkistamisia myös maakohtaisen raportoinnin osalta tullaan näkemään aina vain enenevässä määrin. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset herra Lennart vastauksestanne ja todellakin oikein hyvää jatkoa teille ja kiitos osallistumisestanne. Luko seuraavana ECRstä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kysymys Telesklafille ja Melkomille mahdollisesti myöskin. Tässähän pitkälti todettiin, että oikeudellinen puitteisto sinällään ei ole kovinkaan huono ja on parantunutkin viime vuosina. Mutta sitten mainitut hankaluudet täytäntöönpanosta puhuttaessa, en nyt puhu niistä, mutta Katsoisin, että ongelmana on se, että lait ovat hyviä niin kauan kuin kansalaiset eh, lainkirjamme mukaan elävät, eli todellakin paljastavat todellisen identiteettinsä. Mutta niin kuin nyt kokemus on osoittanut, monesti on eh, siten, että eh, ristiriitaa syntyy silloin, kun halutaan pitää piilossa oma varsinainen henkilöys. Käytetään väärää identiteettiä, väärennettyjä asiakirjoja esimerkiksi ja siksi kysyisinkin, onkohan lähestymistapamme ylipäätään oikea, eh, jos halutaan puuttua tämänkin tyyppisiin rikkomuksiin, vaan onko mahdollista, että eh, meillä on eh, sellainen puitteisto, joka on hankala instituutioiden kannalta katsottuna ja eh, kunnon kansalaisten kannalta katsottuna, mutta sitten kuitenkin se on sellainen, että sillä ei saada kiinni rikollisia, koska he eivät toimi avoimesti ja voivat edelleenkin rahanpesutoimiaan jatkaa esimerkiksi väärän identiteetin turvin. Ja kysyisinkin, minkä tyyppistä tietoa meillä on parannetusta lainsäädännöstä. Romalkam totesi, että eh, OECDssä täytäntöönpanoa nyt pyritään valvomaan paremmin Kysyisin, eh, onko todellakin havaittu, että jos näin tehdään, on helpompi saada kiinni esimerkiksi rikollisia, jotka harjoittavat rahanpesua tai jotain muuta rikollista toimintaa. Onko tilanne parantunut vai onko eh, tilanne edelleenkin sellainen, että lakeja kyllä on parannettu, mutta rikkomukset jatkuvat, jatkuvat eh, ihan niin kuin tähänkin asti esimerkiksi siksi, että on mahdollista käyttää väärää identiteettiä. Kiitokset. Ja sitten herra Pelsklaff, olkaa hyvä, voitte vastata. No jos kerran saksaksi kysyttiin, niin voin saksaksi myös vastata. Rankisuvastainen taistelu on hankalaa. Kenties hankalin osa tästä on todellakin se, että ylipäänsä täytyy tietää, kuka on todellinen omistaja ja hyötyjä. Tätä ei voida helposti selvittää omistajan identiteettiä. Minun mielestäni tulosta saadaan vasta sitten, kun finanssitransaktioita tarkastellaan tarkemmin ja kuka hyötyy todellisuudessa yritys tai pankkitili tai trusti, minne rahat menevät. Tätä tietoa ei saada välttämättä liikesuhteen alkumetreillä, vaan sitten kun tätä liikesuhdetta seurataan pidemmälle. Ja kuka on sitten kuka on sitten todellinen hyötyjä? Onko viulun soittaja, trumpetin soittaja vai on hyötyjä? Sen saa sille vasta, kun kuuntelee koko orkesterin esityksen. Tämän edunsaajan selvittäminen liittyy yleisesti siihen, kuka on esimerkiksi, kuka on missäkin roolissa ja äh, rahoituslaitokset ja pankit esimerkiksi, miksi ovat velvoitteen tietää asiakkaansa. Tämä auttaa siis eteenpäin. Järjestelmää voitaisiin parantaa. Ja epäreilusta käyttää, epäkelvollisista käyttäytymistä täytyy voida asettaa sanktioita. Mikäli on tehnyt suuren rikkeen, silloin täytyy olla asianmukainen sanktio myöskin kyseessä. Tämä pätee myöskin kansainväliseen yhteistyöhön. Rahan pesijät toimivat rajat ylittävällä tavalla kansallisvaltioissa. On, on, tulee usein raja vastaan. Euroopan unionissa on tehty hyvin paljon työtä näiden ongelmien poistamiseksi. Uusi direktiivi auttaa huomattavasti. Tiedämme hyvin, että hyvät askeleet ovat tarpeellisia myöskin kansallisella tasolla, ei pelkästään Euroopan unionin tasolla. Ongelma, joka meillä on ja johon täytyy myöskin puuttua, on tietosuoja. Tietosuojasäännökset osittain estävät yhteistyötä. Tiedämme, että tämä on asia, jota mielellänne, mielellänne ette halua kuunnella, mutta tässä on joitakin ongelmia. Rahanpesun vastaisessa taistelussa esimerkiksi peräkulutetaan avoimuutta, mutta sitten toisaalta meillä on tietosuojadirektiivi, joka vie juuri päinvastaiseen suuntaan. Sitten on yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, jotka liittyvät perusoikeuksiin, jotka jälleen kerran rajoittavat toimintaamme. Ja mikäli asetetaan uusia vaatimuksia, niin sitten täytyy varmistaa, että uudet vaatimukset vastaavat myöskin tietosuojadirektiivin vaatimuksia, kulkevat sopuisesti käsikädessä niiden kanssa. Mikäli taistellaan rahanpesua vastaan, niin kaikki eivät ole tyytyväisiä. Tämä voin sanoa. Liechtenstein esimerkiksi on tapaus, jonka te itse koitte hyvin läheltä käsin. Rova Malcolm, lyhyt kommentti tähän, olkaa hyvä. Thank you. I think my colleagues... Kiitokset. Tässä tuli hyvä kommentti siitä, kuinka tärkeä räätyltävä yhteistyö on ja myös eri virastojen välinen ja viranomaisten välinen yhteistyö Tietenkin jokainen uusi, la, uusi laki, velvollisuus, jota tulee esiin, niin jotkut aina pyrkivät niitä kiertämään. Tässä tarvitaan todellakin sisäistä valppautta, valvontaa. Ei ole mitään yhtä yksittäistä vastausta näihin ongelmiin, mutta kun ajatellaan tämän päivän standardeja, meillä on sekä selkeyssäännöt, joustosäännöt, jotta varmistetaan, että silloin kun tällaisia sääntöjä otetaan käyttöön, pystymme tai jos tällaista to, sääntölaista toimintaa havaitaan, niin sitä pystytään sitten tehokkaasti estämään. Kiitokset. Ja sitten Alde-puheenvuoro Louis Michel, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitän eri puhuja. Alustava kommentti ensin. Kun nyt kuuntelen teitä, tulee hiukan sellainen vaikutelma, että vast vastauksen ja reaktioidemme tehokkuus riippuu, ja ainakin tällainen kuva minulle nyt on tullut. Siis se riippuu pitkälti siitä, onko, onko jäsenvaltiolla tahtoa toimia, eikä tämä liity niinkään näihin ö, todellisiin pakottaviin toimiin, jotka taustalta, tekijät, jotka taustalta löytyvät. Tässä puhutaan poliittisesta tahdosta. Sehän ei välttämättä, politiikka ei välttämättä aina spontaanista ilmaista mitään hyveitä. Sehän riippuu ennen kaikkea painostuksesta, että harjoitetaan poliitikkojen suuntaan. Kiitän kaikkia tahoja, jotka tänään ovat täällä paikalla. Te tietenkin harjoitette tällaista moraalista merkittävää, olennaisen tärkeää painostusta poliitikkojen suuntaan. Yksi pieni e- sivuseikka. Kuulin tästä äsken. Ei voida edistyä Euroopan tasolla, ellei kaikkialla muuallakin näin tehdä. Minä päinvastoin olen sitä mieltä, että kyllähän Eurooppa voi, niin kuin on muillakin sektoreilla toiminut. Se voisi olla tässä tällainen äh, moottori, se voisi sitten toimia esimerkkinä muille, sillä on suuri merkitys. Sitten toinen asia, en ole kuullut ainakaan vielä, ja haluaisin tästä nyt enemmän kuulla, minkälaisia keinoja on kohdentaa paljon tiukemmin toimintaa näihin välikäsiin, siis niihin, jotka rohkaisevat, suosivat tällaisia rakennelmia, jotka kuitenkin moraalisesti ovat hyvin epäilyttäviä. Tältä kannalta katsottuna onko edistetty, onko pystytty saamaan aikaan yhteinen määritelmä äh, veron välttelystä onhan pieni ero verooptimoinnin ja veronkierron välillä, mutta tämä saattaa olla paljon pienempi ero. Puhutaan optimis, optimoinnista ja veronkierrosta tai välttelystä aika kyynisellä tavalla. Olisi hyvä tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan veronkierrosta. Se on jo ehkä on kyse jostakin enemmästä kuin yleensä ajatellaan tällä hetkellä. Sitten kolmas kohta vielä. Olen vakuuttunut, herra puheenjohtaja, että meillä pitäisi olla tällainen vertaileva tutkimus olemassa olevista lainsäädännöstä, jota löytyy eri Euroopankin maista, jotta voitaisiin nähdä, minkälaisia puutteita ja porsanreikkejä on, joiden kautta voidaan kiertää lainsäädäntöä. Ja tavallaan ne estävät myös meitä lainsäätäjiä parlamentaarikkoina harjoittamasta mm, moraalista mm, valvontaamme ja valppauttamme. Eh, Kiitokset. Ja kysyisin, kuka haluaa vastata ensimmäisenä rouva Schröder. Eli miten e- Euroopan unioni voisi olla johtoroolissa? Olkaa hyvä. Voin vastata lyhyesti. Voin täysin yhtyä siihen, mitä tässä juuri todettiin. Eli Euroopan tulisi olla todellakin eturintamassa uusissa säännöissä, jotka esitettiin heinäkuussa, e, joita ollaan täytäntöön panemassa, niissä nimenomaan huomioidaan todellinen omistaja ja katsoisimme, että jos tällaista lainsäädäntöä EU saa, niin se olisi todellakin hyvä e, merkki myös muille tahoille, jotka veronkiertoa ja rahanpesukysymystä vastaan taistelivat. Eli vastaus on kyllä, Euroopan tulee voida osoittaa, että se on eturintamassa näissä kysymyksissä. Tähän todellakin eh, Euroopan parlamentti tarvitsee komissiota, koska komissiolla on aloiteoikeus. Kuka panelisteta? Eli mitä voidaan tehdä, jos halutaan esimerkiksi näitä välittäviä tahoja paremmin valvoa? Rova Vajaa ehkä. Thank you. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Yksi seikka, joka liittyy siihen, että halutaan paremmin valvoa ja paremmin ymmärtää välikäsien toimintaa. Ja kuinka varmistan säännösten noudattaminen ja että saadaan tässä viidakossa ikään kuin selville, kuka viime kädessä on tosiasiallinen omistaja, niin todennäköisesti erittäin hyödyllistä olisi kehittää konkreettisia normeja sen osalta, kuinka rahoituslaitoksia ohjeistetaan, kun ne pyrkivät selvittämään omistajuutta. Tässä vaiheessa EU:ssa ollaan kehittämässä konkreettisempia normeja tämän osalta. Itse asiassa on pohdittu poikkeuksia liike-elämän suhteisiin ja toisaalta vahvistet, halutaan vahvistaa näitä asiakkaan tuntemisia huolisuusvelvoitteita konkreettisten standardien, normien luominen paranee, mikäli voidaan liike-elämän koko kirjaa arvioida riskien osalta. Meidän täytyy parantaa kykyämme ymmärtää asioita. Esimerkiksi tässä tapauksessa rahoituslaitosten puolella on hyvin paljon suuria, hyvinkin suuria eroja siitä sen suhteen, kuinka tätä kaikkea sovelletaan. Kyllä halua olisi kehittää konkreettisempia normeja niiden arvioiden suorittamiseksi, jotka liittyvät koko liiketoiminnan riskeihin. Kiitokset. Tällä viikolla juuri laittomuuksien vuoksi Singaporessa yksi sveitsiläinen pankki jouduttiin sulkemaan. Herra Telesklav, vielä olkaa hyvä. Tukea herran Michelin kantaa, kannattua näistä välikäsien merkityksestä nämä välikset todennäköisesti valvotaan, niitä testataan, ovatko ne, toimivatko ne kunnollisella luotettavalla tavalla valvojan toimesta. Sitten ehkä voitaisiin vielä lisätä rahoituslaitokselle tietty velvollisuus, jotta voi harjoittaa liiketoimintaa välittäjien kanssa, jota valvotaan. Meillä ei ole tällaista sääntöä tällä hetkellä olemassa ja tämä kyllä toisi paljon etuja mukanaan jatkoa ajatellen. Mielenkiintoinen ehdotus. Ja seuraava puheenvuoro sitten Fabio de Maasille eh, GUE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kysymyksen, eh, hieman esittäisin vastustustakin keskustelun elvyttämiseksi. Tässä Teleslav totesi, että useimmissa tapauksissa näitä postilaatikkoyrityksiä eh, perustettaisiin ihan laillisin perustein. Muistan kyllä hyvin eh, Yhdysvaltojen senaattorin raportin, jossa nimenomaan kysyttiin pankeilta, eh, mikä on tilanne asiakkaiden osalta. Ja pankit vastasivat, että yli 90 tapauks, prosentissa tapauksia todellakin perusteet olivat muuta kuin lailliset E hän eh, tehtiin koe, eli australialainen professori eh, katsoi, että miten eh, voi toimia ja todellakin helppo oli näin toimia. Hyvä, että asia nousi esiin. Tai eilen FIU-yksikön Saksan edustaja totesi, että tällä tavalla emme voi toimia. Meillä ei ole omaisuusrekisteriä, keskeistä sellaista, ja siksi nyt ehkä vähän hälvennän eh, sitä suurta riemua, että tässä oltaisiin <clears throat> vahvasti menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten pankkivalvontaviranomaisille eh, joskushan pankit eivät olleet kovinkaan aktiivisia silloin, kun on puhuttu tällaista menettelystä. Joskus on puhuttu esimerkiksi aviovaimoista tai muista sukulaisista. Ja totesit, että teillä on kyllä valvontaan liittyvää pehmyttä lainsäädäntöä, mutta kysyisin, mitenkä monetta, monessa yhteydessä näiden Panama-paljastusten jälkeen olette todellakin ryhtyneet toimiin? Sillä pankeilta olen saanut kuulla, että niin toivottaisiin parempia yritysrekistereitä ja ongelmana edelleenkin on se, että on mahdollisuus menetellä yrityksen taholta siten, että näiden rekisteröiden käyttö hankaloituu. Eli miksei yritys voisi mainita siis todellista omistajaa? Antakaa tähän vastaus. Kiitokset. Tässä esitettiin kysymys Teresklafille postilaatikkofirmoihin eh, liittyen ja sitten seuraava kysymys menee eteenpäin Rouva Vailaalle. Tässä on oltava varovainen. Ei saa liikaa kategorisoida ei voida sanoa, että kaikki poliitikot ovat korruptoituneita, jos osa heistä sitä on. Ja sama pätee myös sitten siihen, että mennään sanomaan, että kaikki postilaatikkoyritykset olisivat jotenkin laittomia. Esimerkiksi sanomalehdessä oli juttu siitä, että eh, yli 75 prosenttia näistä on valvottuja. En usko, että tämä tieto on mikään ongelma esittää julkisuuteen. Itse ole mukana rahanpesukysymyksissä ja rahanpesuvastaisessa taistelussa, mutta asioita ei saa yksinkertaistaa liikaa. Mutta tietysti tilanne voi olla hankalampi silloin, kun puhutaan yrityksistä, joiden omistussuhteet eivät ole ihan selvillä. Eli on tarkasteltava, mitä tehdä, jotta tämä riski, olemassa oleva riski minimoidaan. Ja keskusteluahan käydään siitä, mikä olisi paras malli toimia. Tässä on näkemyseroja ja sitten joillain mailla on ihan erityisongelmia, esimerkiksi kiinteistörekisterit, jotka tässä mainittiin, ja tällöin on mietittävä sopivia keinoja. Mutta tietysti parempi avoimuus on hyvä asia, totta kai se helpottaa viranomaisten työtä. Isabel Veja. Isabel Veja, olkaa hyvä. Thank you. As regard... Kiitoksia. Mitä tulee EPVn toimintaan ja pankkivalvojien toimintaan, me alo- teimme pyynnön jäsenillemme, jotta välittäisivät sen pankeille ja tutkittaisiin ilmiön laajuutta ja minkä tyyppisiä vaikeuksia on ollut. Tähän on ryhdytty sen jälkeen, kun Panaman vuodet tulivat esiin, mutta nyt tiedämme oikeastaan, että lähes kaikki ovat täyttäneet tämän pyynnön ja toimineet omalla, kääntyneet oman pankkisektorinsa puoleen. Ja sitten tulemme saamaan näitä mm, tutkimustuloksia. Mitä tulee Euroopan pankkiviranomaisen täytäntöönpanovaltuuksiin, ne ovat varsin rajalliset, mutta me kuitenkin harjoitamme vertaisarviointia lainsäädäntöjen kesken niissä maissa, jotka toteuttavat EU-lainsäädäntöä, joten tämä on sääntöjen vastaista, voitaisiin sanoa, mutta tämä löytyy kuitenkin paperilta. Kun on kyse siitä, että täytäntöön pannaan EU-lain e rikkomuksessa löytyy EPVn toimivaltuuksista, niin silloin voitaisiin sanoa, että me tarvitsemme kolmannen osapuolen, koska ellemme saa erityistä tietoa mahdollisesta EU-oikeuden rikkomuksesta, yksittäistä tietoa, niin silloin meillä ei ole mitään syytä pohjaa aloittaa tutkimuksessa. Se ei ole juridisesti mahdollista. Joten miten voidaan yhdistää säännöt ja vertaisarviointia saada tästä kaikesta aikaan rikkomustutkimuksia ja niin, että voidaan tutkia yksittäisiä tapauksia, niin tässä vaiheessa tämä riippuu kolmannesta osavuolasta mukaan lukien parlamentin jäsenet voisivat tähän kuulua. At some stage. Mutta Voisitteko jossain vaiheessa kertoa meille siitä, kuinka monessa yhteydessä ryhdytte tutkimuksiin juuri pohjautuen näihin Panama-tietoihin tai paljastuksiin? Ehkä voitte lähettää nämä tiedot myöhemmin, jos ei se ole nyt tässä saman tien mahdollista. Hyvä. Sitten FDD-ryhmän puheenvuoro Marko Zanni, olkaa hyvä. Oh, no, oh, oh, excuse me, excuse me. Hetkinen, hetkinen. Ensin kuitenkin vihreiden puheenvuoro, Ernest Urtason, olkaa hyvä. Jump, uh, on the... Ei mitään ongelmaa. Nyt voi mennä suoraan asiaan, johon Arva Vajan vastasi, vastatessaan kollegalle. Kyse oli pankkiviranomaisen kyvystä pistää täytäntöön standardia. Minä kiinnostaisin tietää, kuinka monta ilmoitusta teillä on tullut ja kuinka monta tutkimusta olette aloittaneet, ei pelkästään panama yhteydessä, vaan muutenkin, kun on kyse pankeista ja rahanpesusta. Onko teillä kenties tämä tieto mukana, jotta voitte antaa sen valiokunnan? Tulisi tärkeä tieto. Tähän liittyen on mahdollista, että eri toimielimet ovat hieman sirpaloituneessa tilanteessa ja teidän tehtävänne on toimia koordinoijana – Miten tämä koordinointi toimii? Uskotteko, että meillä on sirpaloitumisongelma? Vai oletteko tyytyväinen tilanteeseen? Tämä on asia myöskin, joka kiinnostaa meitä. Ja lopuksi vielä, mitä näihin välikäsiin tuli, tulee, jotka te mainitsitte aiemmin. Uskon, että olemme melkoisen hyvin tietoisia siitä, että lakifirmat ja tämän tyyppiset katsovat, että takaneiden näiden osalta tilanne että pankkiviranomainen niitä vielä valvoo. Katsotteko te, että meillä on tässä valvonnassa siksi EU-tasolla aukko, kun tarkastellaan tämän tyyppisten yritysten välikäisen valvontaa, koska tämä on kaikkein suurin ongelma, joka meillä on näiden yritysten suhteen ja niiden toiminnan suhteen Panama-paperin yhteydessä. Kolme lyhyttä kysymystä siis. Isabel Veja, Isabel Veja, olkaa hyvä ensin. Niin, pyydin vastaamaan näihin kysymyksiin Eli mahdolliset eh, toteuttamamme tutkimukset, tutkinnat, kyllähän niitä muutama on, eh, mutta toisaalta liikkeelle lähdetään eh, kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista, emmekä voi omasta aloitteestamme tällaista tutkintaa käynnistää. Paitsi jos taustalla on vertaisarvio raportointisääntöjen tarkistus, mutta ei silloin, kun puhutaan tapauksesta, esimerkiksi tietystä pankista tai välittäjästä. Eli kyllä näitä tapauksia on, mutta ei kovin monta. Mitä sitten tulee koordinointitoimiin? Silloin kun puhutaan rahanpesusta, terrorismin vastaista toimista yleensä, eh, Tämä hoituu tällaisten yhteisten komiteoiden kautta ja tällöin kaikki sektorit tulevat katetuiksi. Suuntaviivoja esimerkiksi on laadittu juuri eh, tällä tavoin. Tässä totean kuitenkin, että oman tietoni mukaan ainoastaan eh, e PV nyt on rahoittanut tätä hanketta ja 0,5 on lähdetty liikkeelle ja nyt on päädytty, päädytty 0,8 prosenttiin tämän aiheen tiimoilta ja todellakin tällöin puhutaan eh, vain pankkisektorista. Mutta koordinointi kuitenkin hoituu ihan hyvin. Eh, resurssipula pikemminkin tässä on ongelmana. Mitä tulee sitten mahdollisen eh, valvonta mahdollisiin valvonnan aukkoihin, kun yleisiä yrityssuhteita tutkitaan, niin ehkäpä juuri näihin laajin yhteyksiin tarvittaisiin jotain selkeämpää ja napakampaa ehkä sääntelyn muodossa. Ja sitten on katsottava, miltä pohjalta on toimittava. Ehkä on parempi eh, toteuttaa sääntelyä paremmin, mutta toisaalta on katsottava, onko tilanne sellainen, että nämä kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tietoja voidaan vaihtaa. Kiitos. E, sitten ehkäpä vielä tämä ensimmäinen kysymys. E, onko jonkinlaisia sääntelyaukkoja havaittu? Esimerkiksi e, tiettyihin yhtiöihin liittyy paljon hyvää, mutta jotain epäilyttävääkin. Ehkäpä rouva Sursuröder voi kommentoida tätä. Olkaa hyvä. Also ich kann was sagen. Vastaan saksaksi. Mitä tulee rahanpesudirektiiviin sen puitteisiin ja kysymykseen, kuka valvoo näitä ei-rahoitusalan toimijoita, kun onko se rahanpesusta kyse? Ja kansalliset jäsenvaltiot ovat tästä vastuusta, vastuussa. Ja täytyy muistaa, että jäsenvaltioiden sisälläkin tarvitaan sellaisia rakenteita, jotka voivat valvoa paikan päällä tilannetta. On tietystikin hyvä, mikäli Euroopan tasolla tarkastellaan asioita, mutta meidän nähdäksemme asia täytyy hoitaa kuntoon nimenomaan jäsenvaltiossa. Täydellinen valvonta EUn tasolla ei riittää ei, sen, ei se, se, ei voi toimia, ellei jäsenvaltiossa itse, jäsenvaltio, jäsenvaltio itse valvo, mitä siellä jäsenvaltioiden suunnalla tapahtuu. Grazio. Kiitos ja sitten Marko Tsani, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos puheenvuoroista. Minulla olisi kaksi pienehköä kysymystä. Ensimmäinen eh, rouva eh, Rajanin suuntaan. Eli Totesitte, että jäseniä ähm, järjestössäni on noin 30. Voisitteko kertoa hieman, mitä lainsäädäntöön tulee, rahanpesun vastaiseen lainsäädäntöön? Äh, mikä on tilanne äh, tarkastellen, kun näitä asioita tarkastellaan jäsenmaiden kohdalta, eli missä maissa olisi ehkä parempi hieman parantaa lainsäädäntöä? Onko teillä jonkin tyyppistä vertailua tähän liittyen ja mitkä olisivat sitten parhaita käytäntöjä? jännitteitä. Sitten noidankehä, eh, joka liittyy tähän kysymykseen, eli nämä skandaalit eh, vuodesta 2014 alkaen, LuxLeaks ensin ja sitten nämä Panama-vuodot eh, vielä, kyllä osoittavat sen, että poliittisten edustajien ja instituutioiden on todellakin panostettu näihin kysymyksiin. Kysyisinkin teiltä seuraavaa. Mitä mieltä olette Eh, olisiko mahdollista jollain tavalla katkaista tämä noidankehä ja jos niin, miten se oli mahdollista tehdä? Varmasti tuhannen dollarin kysymys, mutta ehkä voitte vähän osvittaa antaa siihen. Ja sitten kysymys jota jo vihreiden eh, edustaja sivusi. Eh, totesitte, että teillä ei ole toimivaltuuksia tai rajalliset toimivaltuudet ainoastaan, kun puhutaan tämän tyyppisistä tutkintatoimista. Voisitteko hieman selventää eh, tätä prosessia? Siis ilmeisesti toimitte passiivisesti ikään kuin, eli jos ei teille, teihin oteta yhteyttä, ette voi myöskään käynnistää tutkintaa, mutta ehkä voisitte vielä täsmentää tätä seikkaa. Ja sitten toinen kysymykseni teille liittyy näihin rahoitusjärjestelyihin. Eh, niillähän on huomattava merkitys, kun puhutaan eh, veronkierrosta ja rahanpesusta nyt kehitellään uusia teknologian muotoja, esimerkiksi blockchain-tyyppisiä menettelyjä ja virtuaalirahaa tässä sitten törmätään uudenlaisiin eh, avoimuuteen liittyviin kysymyksiin ja toisaalta sitten jäljitettävyyteen maksuketjujen yhteydessä. Ja kysyisin teiltä, eh, onko tätä asiaa tarkasteltu EPVssä, jos sillä tämä voi olla asia, johon tulevaisuudessa tullaan vielä törmäämään. No niin, kiitos. Mutta mitä pidempi kysymys, niin sen lyhyemmäksi jää vastausaika. Haluaako joku vastata tähän noidankehäkysymykseen ensinnäkin? Maybe to, to answer your, your first question. Ehkä vastaan ensin ensimmäiseen kysymykseen. Aika hyviä esimerkkejä. Meillä on todella hyviä esimerkkejä aika paljon. Jotkut maat ovat todenneet, että me emme pelkästään valvo näitä yrityksiä, juristeja, palveluntarjoajia, vaan haluamme myös tietää, kuka ne omistaa ja haluamme varmistaa, että ne, jotka omistavat yritykset, ovat sopivia ja päteviä, luotettavia tässä mennään hiukan pidemmälle kuin standardia. Meistä tämä on hyvä esimerkki. Kaikki maa-arvioimme, joita suoritamme, säännöllisesti ovat julkisia mukaan lukien kritiikki. Ja tämän takia todennäköisesti tämä otetaan vakavissamme, julkaisemme kaikki seurantaraportit, ne löytyvät nettisivultamme, miten jäseniämme arvioidaan. Loogisesti keskitytään tietysti enemmän puutteisiin ja kritiikkiin kuin myönteisiin esimerkkinä. Ehkä voisimme hiukan osoittaa myös näitä myönteisiä esimerkkejä paremmin. Sitten kuka seuraa puutteiden täyttämistä. Tietysti kansalaisyhteiskunnalla on tässä tärkeä rooli. Joskus olemme varsin teknisiä, käytämme paljon lyhenteitä ja ehkä meidän raporttimme eivät ole kovinkaan lukijaystävällisiä. Me näemme kuitenkin, että kansalaisyhteiskunta on yhä kiinnostuneempi näistä asioista ja myös suuri yleisö yleisemminkin. Ja tämä varmasti auttaa miljoonan dollarin kysymys tietysti liittyy oikeusvaltioperiaatteen kehittymispisteeseen eri maissa. Ja kun ajatellaan demokratista yhteiskuntaa ja rahanpesua siellä, rahanpesu on siellä vaikeampaa kuin jossain sortavassa sortojärjestelmässä. Yksi tärkeä kysymys on tietenkin vastuuviranomaisten riippumattomuus tiedustelupalvelut, sääntelijät, korruption vastainen toiminta, sen kaiken pitää toimia riippumattomasti. Se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan standardeja ja myös kansallisilla parlamenteilla on näissä kysymyksissä tärkeä roolinsa. Ne eivät anna vain juridista itsenäisyyttä, vaan myös niille myönnetään tarvittavat budjetit ja rahoituskapasiteetti hoitaa tehtävänsä. Kiitokset ja sitten Rova Veijaa. Totesitte, että Teillä on 0,8 tointa tämän asian tarkastelun. No se ei ehkä oikein riitä, eli varmasti talousarvio puoltakin olisi tarkasteltava tässä vielä lähemmin. Olkaa hyvä. So, regards... Mitä tulee rajalliseen täytäntöönpanoon valtaan tai siihen rajoitettuun toimintamahdollisuuteen, jota pankkiviranomaisella on? Ensinnäkin hieman positiivista myönteistä viestiä sen osalta, mitä on jo olemassa. Pankkiviranomainen voi tehdä vertaisarvioita sääntöjen noudattamisesta. Tämä on tuonut jo merkittävää hyötyä mukanaan. Esimerkiksi vuonna 2012 teimme vertaisarvioita, jotka sääntöihin ja niiden soveltamiseen, kun on kyse tosiasiallisesta omistajasta. Sykli on sellainen, että voimme antaa tutkimuksen jälkeen suosituksia ja sitten tarkastelemme, kuinka ehdotettuja muutoksia on tehty ja miten on suhtauduttu komission tekemiin muutosehdotuksiin. Tästä valtaa on. Pankkiviranomaisen voi tehdä tällaisia vertaisarvioita ja antaa suosituksia. Noin 2015 tarkastelimme sitä, miten pankkien johtokunnissa oli sovelleita henkilöitä – toimissaan ja tässä valossa arvioitiin riskejä. Toivottavasti tämäkin sykli voi jatkua. Päästäksemme vielä pidemmälle näissä kysymyksissä, kun säännöt ovat yleisiä tietystikään, ja kun tarkastetaan yksittäisiä tapauksia, niin saattaa olla, että on jotakin puuttuvia linkkejä tai yhteyksiä, koska pankkiviranomaisen valtaoikeudet eivät pidä sisällään – mahdollisuutta, että me voisimme omasta aloitteestamme ryhtyä tekemään tutkimuksia. Mitä tulee rahanpesun vastaiseen toimintaan? Me olemme tarkkailijoina valvontakollegioissa, joissa käsitellään luottamuksellista tietoa. Voisimme hyödyntää tätä tietoa, enemmänkin yksittäisistä tapauksista saatua tietoa, mutta kuten sanoin, näissä kollegioissa vaihdetaan luottamuksesta tietoa. Eikä tiedon käyttö ole helppoa. Siinäkin tulee raja vastaan. Harvoin on tapahtunut niin, että olemme voineet ryhtyä erityistutkimuksiin näistä syistä. Mitä viimeisimpään huomioon tulee, joka liittyy siihen, kuinka tuetaan uusien teollisuuden haarojen kehittämistä, sitten kyse bitcoin tai muusta teknologisesta kehityksestä maksupalveluiden kohdalla. Olemme pyrkineet tukemaan uuden tyyppisten toimintojen kehittämistä ja olemme olleet valppaina myöskin valvonnan suhteen olemme antaneet erityisiä suosituksia esimerkiksi lainsäätäjälle siitä, miten kenties kannattaa käyttää, kuinka voitaisiin käyttää tällaista blockchain-teknologiaa hyväksi. Kiitokset. Ja sitten ENF-ryhmästä Mario Borghetsi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä kiitoksiin, joita täällä on esitetty asiantuntijoille. Esittäisin kysymyksen komission edustajalle. Crime Corruption äh, sivustolta löysin tiedon, jossa todettiin, että veronkierto ja rahanpesutilanne on todellakin äh, pelottava ja mukana olisi korkean tahon poliittisia edustajia, kuten tuomareita. ja todellakin, että tässä olisi mukana todella korkeita eh, poliittisia tahoja, esimerkiksi eh, yleinen syyttäjä ja niin edelleen. Eli en tiedä, mitä eroa tällä paljastuksella on verrattuna Panama-paljastukseen. Tutkitaanko näitä? Ja sitten kysymys, jonka esittäisin, tai olisin mielen esittänyt YK edustajalle, hän on valitettavasti lähtenyt pois, eli paljastukset e, esimerkiksi e, tohtori Koster Euroopan parlamentissa totesi, että kaikki rahanpesukysymykset ja huumeiden käytössä hankitut varat, ne kuitenkin suunnataan ihan normaaliin pankkimaailmaan ja mm, sillä tavalla saadaan pestyä. Ja kysyisinkin nyt näiden paljastusten jälkeen, onko asioissa jollain tavalla edetty? Itse esittäisin tämän kysymyksen EPVn edustajalle sillä useissa puheenvuoroissanne eh, mielestäni olette hieman eh, aliarvioineet omaa roolianne, mutta voi olla tietysti, että olen ymmärtänyt itse jotain väärin tai tulkinut jotain väärin, mutta itse katsoisin, että juuri EPV on eh, valvonnan keskiössä näiden paljastusten jälkeen varsinkin. En nyt halua ehkä puhua skandaalista, mutta kuitenkin nämä puutteet eh, valvonnassa ja sitten ongelmat liittyen eh, Deutsche Bankin tilanteeseen. Eh, kun tehtiin stressitestejä, niin EPV ei ollut huomaavinaan sitä, että yksi tärkeä elementti, kun Deutsche Bankin tilannetta arvioitiin, liittyi nimenomaan siihen, että kirjanpidossa oli huomattavaa miljardien suuruista häikkää nimenomaan eh, sellaisen pankin osalta, joka toimi Kiinassa. Ja todellakin tällä oli huomattavia systeemisiäkin vaikutuksia. Toivottavasti näin ei toivota jatkossa. Jos on siis syytä epäillä jotain pankkia rahanpesusta esimerkiksi kiinalaisen tai minkä tahansa mafian eh, saaman eh, taloushyödyn osalta, on erittäin tärkeää, että eh, on eh, kiinnitettävä huomiota näihin kysymyksiin. Eh, totta kai, totta kai esimerkiksi huumekaupasta saadut rahat johonkinhan nekin laitetaan. No tässä tuli melko lailla paljon asiaa kolmessa minuutissa ja puolitoista minuuttia vastausaikaa. YKn edustaja ei ole enää paikalla ja pankkeja tullaan kuulemaan lähitulevaisuudessa, joten nyt käyn teidän puoleenne ja kysyn, kuka haluaa kommentoida äskeistä puheenvuoroa teistä. Äh, Roa Malcolm, teillä ehkä eniten äh, on yhteyksiä kansainvälisillä foorumeilla, varsinkin kun todellakin puhutaan kysymyksistä, kansainvälisistä kysymyksistä ja OECD-yhteyksistä. Oletteko valmis vastaamaan? Uh, I'm afraid I couldn't hear the question clearly. Toivottavasti en kuullut kysymystä kunnolla, koska yhteys täällä hieman pätki. Okei, okay, good. good. the weniger good. Hyvä tai ehkä vähemmän hyvä. Voisiko joku muu sitten vastata? puheenvuoronne on kirjattu pöytäkirjaan, ja vaikka tässä vaiheessa ei vastausta saataisikaan, se voidaan myöhemmässä vaiheessa sitten kuitenkin hoitaa, jos nyt kukaan ei ole halukas vastaamaan tässä vaiheessa. Eli voimme mennä eteenpäin. Eh, mutta komission edustaja kuitenkin, Rova Suussori, olkaa hyvä. Niin, tämä ensimmäinen osa esitettiin mm, rikollisuudesta, varhaanpesusta, korruptiosta ja mitä voimme tehdä, niin meillä on varsin rajalliset toimivaltuudet EU-tasolla, mutta siltikin hyviäkin uutisia varmasti on, koska valmistelemme komission kanssa ensimmäistä kertaa uutta välinettä, jotta tehdään rahanpesu toiminnaksi, toiminnaksi ja asetetaan myös seuraamuksia. Tässä kyseessä minimiharmonisaatio, joten meidän pitää alkaa vaatimattomalla tavalla, mutta mielestäni tämä on jo hyvä askel oikeaan suuntaan saadaan myös yhteisiä määritelmiä rahanpesusta, mitä se on ja miten jäsenvaltiot joutuvat siitä rankaisemaan mukaan lukien vankeusrangaistukset ja rikosoikeudelliset seuraamukset, koska haitalliset vaikutukset tällaisesta toiminnasta ovat kyllä huomattavia. Kiitos näistä hyvistä uutisista. Ja sitten eteenpäin puhujan listalla EPP-ryhmästä Nidemaa ja STstä e Tang ja EPPstä vielä Vanenken Laare. Ensin Ludek Nidemaa, olkaa hyvä. Kiitos. Me puhumme täällä eri käsitteistä meidän täytyy ymmärtää niiden väliset erot. On ero sen välillä, että on laitonta toimintaa tai ikävää, mutta laillista toimintaa ja sitten verotuskysymykset ja terrorismin rahoitus ja niin poispäin. Ja aiemmat säännökset ja nykyiset säännökset. Kaikkien näiden väliset erot täytyy ymmärtää, kyllä me todellakin muuttaa oikeudesta kehystä, kun on kyse standardeista, tai täytyy pistää standardeja paremmin täytäntöön. Nyt ollaan tämä työ aloitettu. Minulla olisi kolme yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin OECD-edustajalle Pariisiin kysymys. Te sanoitte, että tiedonvaihto kehys pankkitilien kohdalla erittäin vankka. Onko tämä todellakin vankka siltä kannalta, että tiedetään tosiaan sen omistaja, ei meitä kiinnosta laillinen omistaja, vaan todellinen omistaja? Toiseksi, Danielille kysymys, Manivalin edustajan kysymys. Onko samaa mieltä tästä sen omistajan käsitteestä, kun on kys, onko tämä pankkitiliä koskeva tieto riittävän vahva tietopohja. Ja sitten Isabelille, pankkivalvontaviranomaiselle kysymys. Aiemmassa kuulemisessa esitettiin kysymys, joka liittyi Panaman papereihin. Ja kyse, että nämä henkilöt eivät itse ole matkustaneet Etelä-Amerikkaan ja asuneet siellä salaa hotelleissa, vaan pikemminkin he ovat aivan muuta tietä saanut rahansa sinne. Eikö tämä edellytä myöskin parempaa lainsäädännön täytäntöönpanoa, että tältä ilmiöltä voidaan välttyä? Kolme mielenkiintoista lisäkysymystä. Kuka aloittaa? Malcolm vai herra Telesklav? Kuuluiko nyt kysymys? The... Todellakin automaattisen tietojenvaihtostandardoinnin yhteydessä ja FATF-standardin yhteydessä todellisen omistajakysymykset on otettu huomioon. Eli kyllä on olemassa tällaiset standardit ja näin ollen eh, rahoitusyhtiön tulee voida tietää, kuka on todellinen eh, omistaja, mm, kuka on varsinainen omistaja esimerkiksi postilaatikkoyrityksen takana kannattaa myöskin muistaa se, että raportointistandardit eh, saatiin eh, aikaan eh, ja täytäntöönpano vaiheeseen on nyt menty ja tietojen vaihtoon mennään ensi vuonna, eli töissä edetään, mutta näiden standardin osalta kyllä voidaan pitää tätä järjestelyä riittävän vankkana myöskin, mitä tulee tosiaalisten omistajien selvittämiseen. Hyvä, kiitokset ja sitten Teres No niin, kysymys kuuluu, onko riittävän hyvää vaihtoa jo tehty? Tietysti parantamisen varaa vielä on, mutta eräs äh, rahanpesutapaus, niin silloinhan tarvitaan tietoa nopeasti äh, tietyn äh, rahoituksen toimien osalta kaikkea, kaikista yhteisöistä saatavia tietoja ei tarvita, mutta tietoja tulee olla nopeita, luotettavia yhdeltä tietyltä yhden maan taholta ja tähän liittyy sitten kysymys siitä, eh, se viranomainen, johon olen yhteydessä, onko sillä näitä tietoja ylipäätään? Ja kysymys kuuluu, onko yhteydelläkään välttämättä näitä tietoja? Ja jos käännyn esimerkiksi jossain maassa eh, henkilön puoleen ja kysyn, että kuka vastaa näistä kysymyksistä, niin vastaus on, että en tiedä sitä itsekään. Ja Eh, täällä nimiäkin, maiden nimiä on jo tänään mainittu. Isojakin maita tässä on. Eli kysymys ei kuulu, miten vaihtaa tietoja paremmin, vaan kysymys kuuluu, mitä tehdä, jotta näillä, tiedo, näillä mailla itsellään nämä tiedot ylipäätään ovat. Eli valitettavasti emme voi tässä vaiheessa vielä puhua parannetusta tietojen vaihdosta, vaan siitä, että tiedot ylipäätään ovat saatavilla. Ja vajaa sitten ja hankalin kysymys taisi tulla teille regarding uh, the fact that uh, mitä tulee siihen seikkaan, että pankkit, no, normaalit pankit tarjoavat näitä palveluita, niin tämän takia me haluamme korostaa e, ajatella tätä erityistä liikesuhdetta, joka joissain kohdin voidaan todentaa, esimerkiksi jos on yksityistä pankkiiritoimintaa, niin tämä pankkisuhde tarjoaa tilaisuuden kehittää lähemmän yhteyden pankin johtoon ja henkilökuntaan. Silloin on tarve ennen kaikkea suojella pankin käyttöön ottamaa toimintatapaa, miten se sisäisellä tavalla täytäntöpanee asioita, koska henkilökunta on varsin lähellä asiakkaita, joten tämä on tätä mahdollista tutkimme tällä hetkellä ja pohdimme näitä suuntaviivoja, mutta suuntaviivat ovat varsin uusi asia ja me kehitämme tätä yhteisen hallinnoinnin vaadetta, jonka aiomme esittää pankille, mutta siis ei ole vielä valmis suunnitelma. Kolme mielenkiintoista kysymystä ja mielenkiintoista vastausta myöskin. Ja sitten ST-ryhmästä Paul Tang, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin palata keskusteluun alkuvaiheessa esitettyyn seikkaan. on että pääoma on maailmanlaajuista rahaa ei voi piilottaa näin mihinkään. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen maailmanlaajuisen lähestymistavan, ei pelkästään normeja, vaan niiden täytäntöönpanoa. Avain kysymys on seuraava. Kaikki pitäisi kykeneviä, kaikki pitäisi olla kykeneviä pistämään normeja täytäntöön, kaikki pitää olla halukkaita pistämään normeja täytäntöön. Mitä me sitten teemme? Mitä meidän täytyy tehdä, mikäli meillä on globaali kokonaisvaltainen maailmanlaajuinen lähestymistapa? Jokaisella laikäyttöalueella pitäisi olla halukkuutta tehdä yhteistyötä. se kysymys OECDn edustajalle. Oletteko te valmiita ajattelemaan maailmanlaista rekisteriä niin, että ulkopuolelle jätettäisiin maat, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä? Olisin OECDltä selkeän mahdollisuuden, selkeän vastauksen kysymykseen. Toinen kysymys Isabel Vajontin suuntaan. Aiemmin keskustelimme siitä, mitä ongelmia pankkeihin liittyy, mitä pankit voivat tehdä. Näettekö te, että pankit ovat halukkaita puuttumaan esimerkiksi veronkiertoon? Pankit väittävät, että ne ovat vastuullisia toimijoita, niillä on vastuuta veronmaksajan suuntaan viime kädessä. Oletteko te nähneet, että pankit olisivat ottaneet julkisesti vastuuta ja toimittavatko pankit, pankit sitä tietoa, että voisivat tehdä enemmänkin? kun on kyse veronkierrosta ja rahanpesusta ja rahanpesuvastaisesta toiminnasta. Pankit näkevät enemmän kuin mitä te ja minä näemme. Mikä pankkien rooli voisi olla ja mikä pankkien mielestä niiden rooli voisi olla? Kiitokset. Rova Malkan varmasti voi vastata näihin kansainvälisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä kysymys käymme läpi eri vaihtoehtoja, eh, kun FATFn kanssa tarkastelemme näitä globaaleja kysymyksiä, eli niin miten taata korkeatasoisten eh, päivitettyjen omistajien liittyvien tietojen saanti. No, tässä vaiheessa emme voi vielä mennä sanomaan, olisiko se globaali rekisteri vai mikä, mutta kuitenkin muutama esimerkki haasteista, jos esimerkiksi globaalia rekisteriä käytettäisiin. Esimerkiksi kuinka sitä ylläpidetään, kuinka usein tietoja päivitettäisiin ja kuka tarkistaa eh, säilytettävät tiedot, tietojen laatu, miten usein eh, olisi tätä päivitettävä ja kenelle sitten pääsy tietoihin mahdollistettaisiin. Onko tämä julkinen vai olisiko se hallitusten välillä vai minkä tyyppinen rekisteri. Eli mitään helppoa teknistä vastausta ei ole, mutta joka tapauksessa eri vaihtoehtoja me nyt tarkastelemme, käymme ja totta kai kun niitä on riittävän hyvin tarkasteltu, niin voidaan katsoa mihin kannattaa päätyä. Google Googlatkaa, googlatkaa, sieltä löytyy vastaus. No tämä nyt vain näin vitsinä. Ruova Veija, olkaa hyvä. Kakkososa kysymyksestä. Joo. Ähm. Kiitoksia. On, meille on tärkeää auttaa pankkeja, kun ne pyrkivät positiivisella tavalla kehittämään toimintaansa. Halutaan tukea niitä niiden sisäisessä toimintaansa tavoissa. Konkreettisesti sanoen tämä on sen tyyppistä ohjeistusta, jota olemme kehittäneet pyritään pohtimaan, kuinka laajat läheiset suhteet asiakkaan kanssa on, mitä laajempaa tämä yhteistyö on, se vapaampaa pitää olla. Tätä voidaan ehkä, tätä ei välttämättä aina voi mitata. Tämä liittyy tähän eh, sisäiseen hallinnon suuntaviivoihin, joita nyt olemme kehittämässä. Sitten yksi ajatus, joka meillä on, tässä tähän liittyy omat kustannuksensa. Nimittäin pitäisikö meidän kenties pyytää riippumatonta valvontaa, joka kohdistuisi näiden asioiden johtajiin ja, ja tämän pitäisi olla tällainen riippumaton tehtävä, siis tutkittaisiin näitä pankkien asiakkuuksia tällä tavalla. Kiitokset. Ja sitten herra Fanden olkaa hyvä. En ik wil me eigenlijk... Esitän kysymykseni hollanniksi. Haluaisin keskittyä synergiaan, jota voitaisiin luoda eri valvojien välille. Kenties se yleinen kysymys. Tämä liittyy niiden maiden luetteloon, joissa on suuri rahanpesuriski. Nähdäänkö tässä yhteys veropetosten ja rahanpesun välillä niiden maiden kohdalla, jotka voidaan luokitella veroparatiiseiksi? Tietystikin asiakkaan tuntemissäännökset ovat sovelletaan käytettäviksi myöskin rahanpesuvastaisessa taistelussa. Sitten kysymys Rova Vajantille. Mahdollinen synergia valvojien välillä rahanpesu kysymyksestä, kun on kyse. Pankki unionin yhteydessä on valvontatehtävää, myöskin EKPllä on tehtävänsä ja pankkiviranomaisella ja kansalaisviranomaisella on tehtävänsä ja, mutta tuleeko tässä sitten ää, raja vastaan, kansallinen raja vastaan, kun tarkastellaan jonkun toiminnan valvontaa, kuinka voitaisiin rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja sen noudattamista paremmin valvoa myöskin EKPn tasolla? Kysymys Rova Malkomille. Vastauksissanne te viittasitte siihen, mitkä yhteiset äh, raportointistandardit toteutuneiden kohdalla, ja että sanotaan, että ne eivät ole äh, joko rahoituskeskuksia, että ne riittävästi kapasiteettia. Kong ja Abu Dhabi ja muut ovat tässä luettelossa. Tässä kyllä herää kysymys. Voisitteko reagoida nyt tähän? Miten omaista nämä tässä luettelossa? No niin, kiitos. Rouva Röda joutui lähtemään, mutta komission edustaja David Svanda on kuitenkin paikalla, jos jotain komission suuntaan on. Kuka haluaa vastata tähän kakkososaan? Rouva Malcolm, olkaa hyvä. Kiitos. Lyhyesti vain, että Nimet löytyvät online-pohjaisesti. Hongkong on mukana, koska siihen tässä viitattiin. Ja myöskin Arabiemiraatit. Eh, kyllä nämä kaksi ovat sitoutuneet ja eh, soveltavat näitä standardeja ja kaikki näiden mukana olevien maiden nimet kyllä löytyvät ihan verkosta. Hyvä. Tätä tietoa varmasti voimme hyödyntää. Ja vielä Rouva Via, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. EVVn rooli ja kysymys tähän liittyen, kun puhutaan rahanpesusta ja terrorismihyödyn vastataistelusta. Tämä on ihan ö, tyypillinen menettely, koska komissiohan aikaisemmin nimenomaan piti tärkeänä sitä, että jäsenmailta tulee saada ehdotukset lainsäädännöksi ja valtuudet, joita sitten annettiin ja saatiin, ovat hieman monenkirjavia e, eri puolilla EUta. Joskus annetaan täydet valtuudet pankkiviranomaiselle, mutta e, ei aina. Joskus kääntää mieluummin poliisiviranomaisen tai riippumattoman viranomaisen, vaikkapa oikeusviranomaisen puoleen. Eli tällaista kirjavuutta on. Se on hyvin tyypillistä. Ja tämä saattaa olla sitten ongelma myöskin, kun hyvästä tietojenvaihdosta puhutaan, jos halutaan tai haluttaisiin suhtautua asioihin vähän johdonmukaisemmin. Eli euro alueen maiden kannattaa ehkä miettiä tätä kysymystä, varsinkin pankkiunionista puhuttaessa. Ja omalta saltamme voin todeta, että unionin tasolla todellakin toivoisimme, että eh, eri vaihtoehdot ovat eh, riittävän selkeät, kun puhutaan eri viranomaisten roolista tässä yhteydessä. Vielen Dank. Kiitos. Näin on ennalta sovitut puheenvuorot kuultu. Ja nyt sitten Catch the Eye-puheenvuoroihin kysymyksille aikaa minuutti per kysymys ja sitten vastausaikaa kaksi minuuttia. Onko vielä? Selvä, teidät on jo huomioitu Vasoli ensimmäisenä, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Useitakin kysymyksiä. Ensinnäkin Rova Vajanille. Te sanoitte äsken puheenvuorossanne, että varjopankkitoiminta on ala, jolla tapahtuu myös rahanpesua. Ja voisitteko antaa jonkun konkreettisen esimerkin siitä, miten äh, rahoitusmarkkinoita markkinoita voidaan käyttää tai on käytetty rahanpesussa, koska kuten te tiedätte, parlamentti on juuri laatimassa uutta asetusta varjopankeille. Ehkä voisimme ottaa mukaan tällaisia toimenpiteitä tai kieltää niitä toimimaan veroparatiisipohjalta, niin toisin kuin tällä hetkellä on tilanne. <clears throat> Sitten on moniakin pankkiskandaaleja meneillään ja haluaisin, että minua rauhoitetaan siitä, että kun esimerkiksi Espanjassa pankkien kohdalla todetaan, että kymmenet ihmiset pystyivät käyttämään salaisia pankkikortteja, niin voitaisiinko ottaa selvä, liittyykö tämän pankin toimintaan myös rahanpesua, koska sehän on ollut kuitenkin julkista rahoitusta 20 miljardin edestä ja tämä koskee myös sen säästöjä. Sitten Bank of Scotlandista olemme saaneet oppia kaksi asiaa. Kuusi tuhatta yritystä kaatui ihan tahallaan sen takia, että pankki pystyy vain toimimaan. Haluaisin tätä kannanoton asiaan. Sitten haluaisin kysyä Manivalin edustajalta. Kun me täällä parlamentissa tutkimme 240 000 rakennetta, maasta, jonka takana on vain yksi juristi, niin suurin osa näistä rakenteista on teidän mielestänne, kuiten, mielestänne kuitenkin legitiimejä, legitiimä toiminta. Tämä on mistä uskomatonta. Nyt on jo 30 vuotta kulunut, emme kutsu asioita oikealla nimellä. Tällainen toiminta voi vain kukostaa ja jatkua. Ja sitten OECDstä Rova Malcolmilta haluaisin tietää, kun ajatellaan näitä sataa valtiota, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen automaattisesta tiedonvaihdosta alkaen viimeistään 2017, niin ovatko nämä maat teidän mielestänne valmiita tähän tehtävään? No niin, vastausaikaa jäi jäljellä enää 40 sekuntia. No pankkiasiat käsitetään, käsitellään erikseen. Eli tässä jäi jäljelle yksi kysymys ymmärtääkseni Roo Malcolmin suuntaan. Olkaa hyvä lyhyesti, jos mahdollista. Totta kai paljon on vielä tehtävä, jos halutaan kaikki maat saada valmiiksi samaan aikaan, mutta yhteisiä välineitä, esimerkiksi siirtojärjestelmiä on kehitetty ja niistä saadaan hyötyä ja myöskin näitä ryhmäratkaisuja, kun puhutaan yleisistä yhteisistä ongelmista. Eli kyllä tällä tavalla edetään ja jos jotain muutoksia tapahtuu, niin tulemme teille asiasta tiedottamaan. Dank. Kiitokset. Ja sitten kaksi muuta kysymystä hoidetaan ähm, toisella kertaa. Ne olivat pitkälti lausumia, ei niinkään kysymyksiä. Ja sitten Maito Ruiz seuraavana, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin te täällä toimitte suurina maailmanlaajuisina asiantuntijoina, mitä tulee rahanpesuun, veronkiertoon, verovilppeihin, ja toimitte valvojan kannalta katsottuna, että olette todella suuria esim. asiantuntijoita ja tehän sanotte, että pitää olla varsin pragmaattinen, käytännönläheinen ja meidän pitää yrittää edetä eikä mennä suinkaan taaksepäin näiden rikosten kohdalla. Mitä tulee näin, tähän sitoumukseen vaihtaa kansainvälistä tietoa, tämä tulee siis voimaan ensi vuonna ja tämä koskee muitakin kysymyksiä. Esittäisin ihan yksinkertaisen kysymyksen teille kaikille. Kun ajatellaan e-, empiirisyyttä tai kokemuks- kokemuksia, tiedä, olet, tiedättekö te, kuka löytyy näiden painavatietovuotojen takaa? Kun tarkastellaan kaikkia esteitä ja teillähän on suuri kyky tuntea kaikki standardit paremmin kuin kukaan muu, mutta oletteko te huomanneet kaikki nämä verotukselliset porsaan reijät, joita on olemassa, oletteko pystyneet tavallaan siis ne identifioimaan? Kuka voisi vastata, Roa vai ja? Pitää. Uh, we requested from... Me pyysimme vastuuviranomaiselta pankkiviranomaisen jäseniltä tutkimaan asiaa, jäseniltä tutkimaan asiaa kansallisella tasolla. Kesän aikana tutkimus tehtiin ja sitten tietoa saatiin tätä kautta. Yhden sen halusin lisätä. Mikä voisitte keskittyä veran, ver, veron, mikä keskitytään kiertoon takaa verosuunnitteluun? Ei tämä ole mikään uusi asia. Ensimmäistä kertaa tämä otettiin lainsäädäntöön mukaan muistaakseni kahdeksan vuotta sitten, mutta nyt on tullut uusia nyansseja. Ja nyt on paremmin määritelty kaikki nämä seikat. Hyvin paljon energiaa on tästä saatu. Tämä on aivan uutta aluetta, joka täytyy nyt täsmentää. Steht als nächster mit Kati von der GUE. GUE-ryhmän edustaja Kati on pyytänyt puheenvuoron, mutta ei näytä olevan paikalla. Eh, joten hyvätään yli seuraavaan. Olkaa hyvä. Telesklaffilta kysyisin eh, jatkoksi äskeiselle kysymykselleni, eli Eh, nämä eh, postilaatikkofirmat tai väärennetyt eh, henkilöllisyydet. Totesitte, että tässä olisi mentävä pankin tasolle, mutta voiko pankki näin toimia? Kun esimerkiksi terroristista toiminnasta puhutaan, niin ymmärtääkseni yksi Pariisin terroristeista käytti seitsemääkin eri henkilöllisyyttä ja poliisi pääsi tässä jäljelle, ei suinkaan pankki, jossa ehkä varoja oli, kun asiaa valmisteltiin. Ja sitten eh, eh, postilaatikkofirmat, me emme esimerkiksi tienneet mitään siitä, että Turos eh, oli millään tavalla mukana varojen siirrossa presidentti Putinille. Mutta mitä jos sitten eh, terroristi on henkilö, josta ei tiedetä yhtään mitään eikä tiedetä näistä terroristisista yhteyksistä? Ja kysyisin nyt teiltä, onko eh, ylipäätään lähestymistapamme oikea, kun lainsäädännön puitteissa puhutaan avoimuudesta ja vaihdosta, vai olisiko paremmin puhua poliisin ja tiedustelupalvelun mahdollisesta hyödyntämisestä, jos halutaan päästä selville eh, ja selvittää oikea henkilö silloin, kun sitä on yritetty salata. Äh, kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Tietystikin välimiesten välittäjien käyttö on yhä useammin eteen tuleva instrumentti. Kukaan ei sitten enää tai jota kukaan ei tietäisi, mikä kuuluu minulle, voi käyttää, minä käytän silloin välimiestä. Ja sitten voi nauttia tästä omaisuudestaan sen tuomasta voitosta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajan mittaan, kun käyttää tällaista välittäjää, aina voi käyttää hyväksi, mutta pidemmällä aikavälillä sitten tämä toinen osapuoli haluaa tähän osallistua tähän voiton nauttimiseen. Sitten voidaan sitten loppujen lopuksi päästä selville siitä, kuka todellinen omistaja on. Kysymys kuuluu, pitääkö viranomaisten tehdä tämä työ? Minä en usko, että, tai minulla ei sellaista käsitystä, että viranomaisille voidaan antaa tehtäväksi jäljittää joka ikinen ihminen. Riskiä täytyy voida välttää ja identifioimissa kaikkein eniten on riskejä, siihen keskittyä, niin haluaisin keskittyä. Mutta joka ikisen mahdollisen riskin perässä juokseminen ja riskin poissulkeminen ei ole mahdollista on saatu tietää, missä kaikkein suurimmat riskit ovat viranomaisten välillä ja yksityistenkin sektorin välillä. Pitäisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä riskin vähentämiseksi ja määrärahat ja resurssit täytyy pistää sinne, missä riskien tiedetään olevan kaikkein suurimmat. Kiitokset. Ja sitten eh, David Kaasa ja yksi kysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla on kysymys herra Telesklafille. Tämä liittyy liittyy aikaisempaan kysymykseen, jonka Rova Gomez esitti, joka on minusta kiinnostava, mutta ikävä kyllä vastaus ei ollut mielestäni niin hyvä. Maltassa meillä on ainoa ministeri, joka on ollut mukana Panama-paperiskandaalissa kun ajatellaan ministeriä poliittisena henkilönä, no tietysti tämä on aika helppo kohde, mutta on toinenkin tärkeä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, joka on pääministerin kabinetin johtaja. Hän, tällainen henkilö valvoo hänellä on paljon poliittista valtaa ja haluaisin kysyä, miten meillä voi olla käytössä sellainen järjestelmä, että tällaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt paljastetaan välittömästi ja estetään eh, tekemästä mitään eh, salaisia sopimuksia. Me tarvitsemme paremman järjestelmän kuin on nyt tilanne. Tämä olisi kysymykseni. Miten siihen päästään? Olkaa hyvä, herra. Tässä voitte vastata. No en yksittäisessä tapauksessa tietenkään voi mennä puhumaan, mutta emme saa unohtaa sitä, että jos henkilö ei ole poliittinen henkilö, etteikö riskiä silloin olisi, sitä ei ole kyse. Tässä välineessä löytää poliittiset henkilöt, todetaan ainoastaan, että pankkien tulee tässä harjoittaa huolellisuusvelvollisuutta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne tulisi toimia muiden suhteen. Ja jos joku on hallituksessa korkeassa tehtävässä, niin kysymys kuuluu, onko hänellä pääsyä varoihin, voiko hän esimerkiksi käyttää oma, omia vaikutusvaltuuksiaan, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Ei kyse ole niinkään tittelistä, onko ministeri vai suurlähettiläs, vaan siitä, onko henkilöllä mahdollisuus vaikuttaa poliittisesti. Tietysti kansallisesti asian selvittäminen on helpompi, mutta tunnistaminen ei ole yhtä helppoa kansainvälisesti, mutta kuitenkin monilta yhtiöiltä voidaan näitä tietoja saada ihan kaupallisestikin. Rahoitusyhtiöt voivat näitä ostaa ja näitä voidaan sitten käyttää. No miten voidaan tukea rahoituslaitoksia eh, väärinkäytösten havaitsemisessa? No esimerkiksi eh, tuloselvitysjärjestelmä, eh, tätä jossain maassa käytetään, eli korkea mm, poliittinen henkilö joutuu paljastamaan omat verotettavat tulotietonsa, ja tätä järjestelmää voidaan pitää melko hyödyllisenä ja toimivana. Kiitokset. No yksittäisiin tapauksiin mennään varmasti vielä myöhemmin. Tässä on vielä kolme catch the puheenvuoroa ja sitten esittelijät saavat käyttää loppupuheenvuorot. Ensimmäisen puheenvuoronsa Agia ST-ryhmästä ja sen jälkeen Ruaslain, DV-valiokunnan puheenjohtaja ja Anna Komes sitten lopuksi vielä. To address my question to my Jan, representing here the European Banking Authority. Minun kysymykseni on äh, Rova Vajan pankkiviranomaisen edustajalle. Tulkintavaliokunnan ensimmäisen kokouskierroksen tarkoitusperänä on ymmärtää veronkiertoa, veropetoksia, koko tätä monimutkaista ongelmakenttää. Täällä puhutaan myöskin aggressiivisesta verosuunnittelusta Euroopan unionin sisällä jäsenvaltioiden tasolla. Mutta Harvoin puhutaan tai hyvin vähän tiedetään siitä monimutkaisuudesta, joka liittyy aggressiiviseen verosuunnitteluun Yhdysvalloissa, etenkin kun on kyse yrityksistä ja konserneista, jotka toimivat Euroopan unioninkin suunnalla. Delaware, Nevada, näistä on kuultu ja näistä on luettu paljon, mutta hyvin vähän tiedetään näiden toimista. Haluaisin tietää hieman lisää siitä. Voitteko lyhyesti vastata siihen, miten saisimme enemmän tietoa tosiasiasta ulottuvuudesta tai mittavuudesta näiden veropäätösten osalta, joita on tehty Delawareissa ja Nevadassa. Entä oikeudellinen perusta? Onko siitä ryhdytty poliittisesti kiistelemään Yhdysvaltain kanssa? Onko mitään mahdollisuutta, että voitaisiin muuttaa nykytilannetta? Onko mitään poliittisesti keskustelua Yhdysvalloissa tällaisesta aggressiivisesta verosuunnittelusta? Onko sitä ryhdytty siellä keskustelemaan? Onko sitä puhuttu Yhdysvaltain kanssa? siitä, miten Yhdysvallat voivat hyötyä Delawarein ja Nevadan verojärjestelmistä. Kiitos. Herr Kollege, das sind No niin, nämä eivät suinkaan olleet helppoja kysymyksiä. En tiedä, voiko ja haluaako joku vastata. Telesklav ei, entäs vaan ja? Tämä kysymys hän olisi syytä nostaa esille jatkossa ehkä. En tiedä sitten, Rouva Malcolm, voitteko kommentoida tätä OECDstä? No, tuskinpa tämä tyyppinen kysymys. Siihen on hankala vastata, mutta kuitenkin eh, mainitsen seuraavan seikan. Eh, kun pankkisääntelystä puhutaan, niin sen yhteydessä on tehty ihan konkreettisia mukautuksia vuonna 2013 ja parlamentti eh, taisi tämän esittää, jotta offshore-rahoituskeskuksiin kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Eli tästä konseptista lähdetään liikkeelle ja tällä tavalla toimitaan, kun toivotaan pankeilta enemmän valppautta näissä kysymyksissä, varsinkin jos pankki tarjoaa erityispalveluja asiakkaalleen esimerkiksi verosuunnittelun muodossa. Eli tällä tavalla eh, on mahdollista toimia sääntelyn puitteissa nykyisellä. Jero Malcolm. Just, just briefly on the US, uh, um, as I mentioned earlier, there is a political... Lyhyesti USAsta. Siis pyritään siirtymään vastavuoroiseen tiedonvaihtoon niin kuin eh, FFFTF lainsäädännössäkin on, on kuultu myös hakemuksen yksittäisistä jäsenistä, erityisesti keskitytty USA-tapaukseen. Niin kuin aikaisemmin sanoin, me haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä USA kanssa, mutta muidenkin lainkäyttöalueiden kanssa, että saadaan ainakaan globaalit yhtenäiset avoimuus, avoimuusolosuhteet aikaiseksi. Äh, Kiitokset, mitä tulee yhdysvaltalaisen koordinointiin, eh, niin komission toinen pääosasto vastaa asiasta. Meillä on komission jäsen Moskovicin kanssa tulossa tapaaminen ja hän vastaa kansainvälisestä yhteistyökysymyksestä. Tulemme varmasti sitten tämän asian ottamaan silloin uudelleen esiin. Ja sitten Nils Lain, hän on eh, koordinaattorina kehitysvaliokunnassa. Olkaa hyvä. Kiitos. Osoitan kysymykseni Rova Malcolmille. Kiitos, että teitte selväksi, että sen lisäksi, että on hyviä eurooppalaisia järjestelmiä, meidän täytyy tehdä tai saada aikaan parempi maailmanjärjestelmä. Mikä otetaan vain puolittaisia askeleita? Me luemme kannustimia muillekin, muille, jotta ne edelleenkin jatkavat veronkiertoja ja verovilppiä. Vera Leonard puhui tarpeesta ottaa kehittyvät maat tasavertaiseen asemaan – Tätä samaa parlamenttikin on peräänkuulutettu päätöslauselmassaan, joka hyväksyttiin viime vuonna. BEPS-prosessi on hieno askel eteenpäin. Mutta tiedämme, että kun näitä välineitä luodaan, pitäisi enemmän kiinnittää huomiota erityisesti niihin tarpeisiin ja tilanteisiin, jotka valitsevat kehittyvissä maissa. onkin kun on kyse CRSstä, Vastavuoroisuusvaatimus saattaa aiheuttaa vaikeuksia jokin kehitysmaan, ja tämä saattaa itse asiassa loppujen lopuksi sulkea ne ulkopuolelle, koska me tiedämme, että kapasiteettia puuttuu. Siitähän on täällä puhuttukin jo paljon. Tämä vaikuttaa merkittävästi kehittyvien maiden mahdollisuuksiin toimiin, toimia. Niille ei ole henkilöstöä eikä riittävää teknistä osaamista ja tietoa, jotta voitaisiin samantyyppistä tietoa vaihtaa. vaihtaa. Mitä, mikä teidän mielipiteenne tässä on? Onko tässä vaarantia jäsenvaltio kehittyvät maat, jotka äh, joilla riittävästi kapasiteetti, eivät pysty täysimittaisesti osallistumaan tiedonvaihtoon, siksi ne jäävät ulkopuolelle, näiden standardien noudattamisen ulkopuolelle. Kysymys esitettiin Rova Malcolmille. Ymmärsittekö kysymyksen? Kiitos. Kyllä, tämä globaali ulottuvuus silloin, kun puhutaan vaihdosta ja vastaavuoroisuuden merkitys. Toisaalta on ymmärrettävää, että olemme e, yhteydessä kyllä e, sellaisiin kehitysmaihin ja kehittyviin maihin, jotka haluavat näitä standardeja kehittää ja haluavat myöskin tietoihin pääsyn ja ovat toisaalta valmiit omia tietojaan vaihtamaan. Toisaalta on erittäin tärkeää ymmärtää tekniset eh, rajallisuudet, eli tarvitaan teknistä kapasiteettia, eh, samanmuotoista kapasiteettia, jota täällä käytetään, jos haluaa voida tietoja vaihtaa toisen osapuolen kanssa. Ja tämä pätee myös vastaanottoon ja sitten tietojen käyttö on huomioitava myöskin ei eh, riitä, jos eh, välittää valtavan tietomäärän jollekin, jos tietoa ei pystytä kunnolla käsittelemään sitten, eikä oikein ymmärretä esimerkiksi, mitä nämä tilisiirrot ynnä muut liihdyttävät tiedot tarkoittavat. Eli tietojen tulee olla luette, luettavassa muodossa ja niitä tulee voida käyttää välittää. Eli tietojen pelkkä välittäminen ja sitten kysyä, että miksei mitään ole tapahtunut, kun tietojakin on ollut. Se ei riitä, vaan todellakin tarvitaan riittävää kapasiteettia, teknistä kapasiteettia ja kykyä käyttää tietoja. Mutta olemme kyllä yhteydessä, läheisessä yhteydessä niihin kehitys- ja kehittyviin maihin, jotka mielellään haluaisivat olla mukana tässä. Nyt viimeisen kysymyksen ja sitten esittelijät saavat mahdollisuuden käyttää vielä lyhyet loppupuheenvuorot. Anna Gomes, olkaa hyvä. Well, I've been one of the members of parliament. Olen ollut parlamentissa niiden mukana, jotka ovat tehneet valituksia pankki, Euroopan pankkiviranomaisilta. Toivottavasti EPV on myös näitä tutkinut. Itse asiassa nämä valitukset koskevat huomattavia poliittisesti merkittäviä henkilöitä, esimerkiksi Angolan presidenttiä, joka ei voi avata pankkitiliä suurimmassa osassa EU-maita, mutta joissakin maissa, kuten Portugalissa, he omistavat pankkeja. Ja saavat rahaa ostakseen vielä enemmän yrityksiä näiltä pankeilta. Näissä erityistapauksissa Kyseessä ei ole vain pankit, joiden pitäisi harjoittaa huolellisuusperiaatetta, tunne asiakkaasi periaatetta, vaan keskuspankki ja hallitus tästä tietävät maassa tämä. Tämähän on varsin huomattava poliittinen henkilö. Mitä hallitukset ja keskuspankit teille kertovat omista vastuukysymyksistään, kun ne hoitavat valvontaa? Sitten herra Telesklafille Tällaiset tietyt kultaiset sijoitusohjelmat ovat selkeitä välineitä rahanpesua varten ja korruptioyhteistyölle. Oletteko te pystyneet tutkimaan tätä asiaa? Kiitos. Kuka on valmis vastaamaan? Rova Veija, olkaa hyvä. Um, first, uh... Ensimmäiseen kysymyksen kohtaan, joka liittyy liittyi pankkivalvontaviranomaisen tekemiin tutkimuksiin erityistapauksissa, niin kyllä tämä tapaus osoittaa, millä tavalla me voimme toimia, kun saamme tietoa. Tällainen tutkimus on meneillään. Wir sind jetzt am, äh... Nyt puheenvuorot on käytetty 21 kollega esitti kysymyksiä ja meillä on ollut hyvät asiantuntijat täällä vastaamassa. Lämpimät kiitokset kaikille Rova Malcolmille eh, videokonferenssin mm, muodossa. Herra Lennart joutui jo lähtemään ja kiitokset sitten näille kolmelle asiantuntijalle täällä edessä. Ja sitten vielä pöytäkirjan miten tässä sitten voidaan arvioida kaikkea sitä, minkä voi lukea ikään kuin rivien välistä. Täällä ovat paikalla myöskin molemmat esittelijät ja heille loppupuheenvuorot. Herra Kofor ensin, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää osallistujia erittäin valaisevasta, hyvästä keskustelusta. Panama-valiokunnassa ja kiittäisin valiokunnan nimissä teitä kysymyksistänne. Vielä lopuksi lyhyesti voin todeta, että selvästikin on tarvetta saada aikaan tieto todellisista omistajista ja hoitaa tämä asia tehokkaammin kuin tällä hetkellä. Se on erittäin tärkeä lähtökohta. Meidän pitää tarkastella ehkä tätä. Ehkä lainsäädäntö on olemassa, mutta sitä ei ole täytäntöön pantu oikealla tavalla tai tehokkaimmalla tavalla. Mitä tulee näihin välikäsiin, pankkeihin, lakifirmoihin ja niin edelleen, mielestäni on tärkeää nähdä, miten valvonta toimii, onko se riittävää, on puhuttu Euroopan pankkiviranomaista, mutta on myös muita tahoja. Mielestäni meidän pitää tätä asiaa tarkastella vielä syvällisemmin. Sitten lailliset rajoitukset, mitä me täällä EU-tasolla voimme tehdä ja muilla tasoilla. Tämä on tärkeä kysymys, tämä toimivaltuuskysymys. Sitten vielä yksi asia herra Teleskafe, te otitte tärkeän kohdan esille. Sitten kun on nähty, kuka on omistaja ja on olemassa esimerkiksi automaattista tiedonvaihtoa, yhteistyötä oikeudenkäyttöalueiden välillä, mutta Jotta voidaan edistyä, meidän pitää nähdä transaktiot eri yksikköjen välillä, joita on tapahtunut. Nämä taseyritykset tai yksittäiset pankkit ja niin edelleen. Nyt nämä transaktioista voidaan nähdä, minkälaiset suhteet yksikköjen omistajien välillä ovat. Tämä on tärkeä asia mielestäni. Ja mietin, mitä tämän suhteen voimme tehdä. Onko meillä välineitä? joiden perusteella voimme määritellä, minkälainen suhde näiden ihmisten välillä on, jotka omistavat näitä offshore-yrityksiä. Panama-tietovuodon yhteydessä on selvää, kun tarkastellaan luetteloa, jonka toimittajat, ovat laatineet, että kun mietitään eri toimijoiden välisiä suhteita, niin he tekivät valtavasti tutkivaa työtä tämän eteen, ja meidän täytyy vieläkin arvioida. Meillähän on tarvittavat resurssit ryhtyä tähän toimeen. Ja vielä lopuksi globaalin, globaali toiminta, niin kuin on sanottu, se on todella tärkeää. Ja tässä EUlla voi olla ratkaisevan tärkeä rooli. Se voi olla edelläkävijä mielestäni, mutta meidän pitää kuitenkin saada globaalisti aikaan parempaa mm, standardien asettamista ja niiden noudattamista. Ja sitten vielä Peter Jetsek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollega puhui jo sisällöstä, eli itse ehkä keskityn menettelyihin. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää mielenkiintoisesta huomioista. Varmasti voimme huomioida nämä täällä esitetyt seikat, kun lähdemme keskustelemaan eh, mahdollisista valiokuntamme laatimista suosituksista ja jos teiltä vielä olisi mahdollisuus saada jotain kirjallistakin, niin se olisi todella hyvä asia. Jos suositukset saadaan hyvälle tolalle, niin eh, siitä ei vielä ole kovinkaan paljon hyötyä, jos niitä ei sitten täytäntöön panna. Ja olisi hyvä, jos tähänkin voisimme saada teiltä tukea sillä varmasti meidän on kaikkien yhdessä ponnisteltava ja pyrittävä saamaan aikaan paineita siten, että täytäntöönpanossa edetään niin hyvin kuin mahdollista ja mahdollisimman monen suosituksen osalta. Kiitos kaikille. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vieraillemme. Kiitokset Peter omalta osaltani. Lämpimät kiitokset kaikille. Kiitokset puhujille. Lämpimät kiitokset myös tulkeille. Keskustelu oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen ja kohdan viisi tiimolta vielä toteaisin, että 8.11. on seuraava kokous eh, täällä Brysselissä ja komissari Jurova on silloin paikalla. Ja eh, valvonta ja eh, rikos, eh, ta, rikoskysymyksen vastaavat tahot Europol ja Olaf eh, ovat vieraana. me on ajateltu, että ensimmäinen joulukuuta käsiteltäisiin sitten kysymyksiä, jolloin paikalla olisi herra Moskovitsi komissiosta ja samalla kutsuttaisiin paikalle myöskin väistyvä puheenjohtaja Slovakia ja sitten eh, tuleva puheenjohtaja Malta. Eli näihin sanoihin voin päättää tämänpäiväisen kokouksen. 13 minuuttia kokousaika olisi tässä vielä jäljelläkin, eli hyvin saatiin asiat hoidettua. Kiitos.